Okay, we are going to start the meeting tomorrow, today, this morning. Huomenta aloitamme kokouksemme. Meitä on täällä vähemmän tässä salissa kuin eilen. Varmaankin arvasittekin, että näin käy. It's because of coronavirus for sure. <laughs> Okay, so uh, let's uh, uh, go to agenda item number one, the adoption of the agenda. Menkäämme nyt ensimmäiseen kohtaan esityslistallamme. Esityslistan hyväksyminen. Mitään huomautettavaa esityslistaan ei ole. Mitään erityisiä tiedotteita ei ole lukuun ottamatta sitä, että te olette saaneet Madridin COP-kokouksen, joulukuun COP-kokouksen tiedot asiakirjoissanne. Tämä on siis kertomus tuosta valtuuskunnasta. Kyllä, hyvä puheenjohtaja huomautus koskien eilistä kokousta. Haluaisin muistuttaa yksinkertaisesti valiokunnan kollegoille siitä, että olipa sitten viesti minkä tahansa, jonka haluatte välittää. Mikrofonin huutaminen ei ole hyväksyttävää. Ähm, eilen mielestäni usea kollega näin ilmaisi itseään ähm, Greta Thunbergia kohtaan. Se on huonoa kunnioitusta osoittavaa, eikä tämän parlamentin arvoista on demokraattisesti mahdollista välittää viestinsä huutamatta mikrofoniin tai niille ihmisille, joille puhuu. Kiitos. Kiitoksia. Jos teillä nyt tuli mieleen sama henkilö, äh, joka minulle tulee mieleen, tämä henkilö ei ollut äh, omalla paikallaan. Hän oli ottanut äh, ähm, SND-ryhmän koordinaattorin paikan ja henkilökohtaisesti Silvia Savdonen kanssa keskustelimme tästä. Hän ei suostunut siirtymään paikalle, joka oli hänen paikkansa. Joten Gytelandia haluaisimme kiittää vielä hänen vastauksestaan tuohon tilanteeseen. Eikö tulkkausta ollut? Minä englanniksi siis vielä toistan tämän Silvia Sardone ei ollut oikealla paikallaan eilen. Hän ei ollut omalla paikallaan, vaan jotenkin tällainen paikan vei. Tämä ei ole tietenkään sääntöjen mukaista eikä perusteltavissa. Ja me olemme päättäneet, että eilen, eilen päätimme, että jätämme tämän oman arvonsa, ettemme antaisi parlamentista huonoa kuvaa, mutta eh, Jutille kiitokset ja käymme asian läpi eh, sitä koskevan parlamentin jäsenen kanssa. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä eh, olen nyt seisoin, seison täällä, koska sanomani on äärimmäisen tärkeä erityisesti, koska nyt minä puhun riippumattomana, Silvia Sardone puhuu omasta puolestaan, mutta mutta kuitenkin on hyvin huolestuttava hyvä puheenjohtaja tämä seuraava työjärjestys, kun tarkastelimme hänen käytöstään. Silvia sanoi hänen puhe- puheenvuoronsa jälkeen, kun tältä kuuluu sellainen bla bla bla, tämä on epäkunnioittavaa käytössä Silvia Sadonia kohtaan, hän on nainen ja erityisesti tällaisessa tilanteessa hänellä on oikeus puhua. Naisen pitää antaa tällaisessa tilanteessa puhua. Thank you. Any other speaker? Kiitoksia. Oliko muita puheenvuoroja? Siirtykäämme nyt ähm, äänestyksiin. Ennen kuin ähm, siirrymme äänestyksiin, meidän pitikin vielä puhua koordinaattoreiden suosituksista ja päätöksistä. Niitä ei nyt ollutkaan, joten voimme siirtyä äänestykseen välittömästi. Aloittakaamme äänestyksen. Tarkistus 38 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 39 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa tarkistuksesta 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 vastaan hyväksytty 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 48 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 toinen osa puolesta. Paras tarkistaa edellinen. What is open? Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Menemme siis DV6. 49 puolesta vastaan tyhjää. Parasta tarkistaa tämäkin. Se oli varmaan hylätty. 49 siis. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi ryhmänä loput tarkistukset 22 asti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta. Haluatteko tarkistaa edellisen? Uh, Puheenjohtaja, Haluaisin äh, vain tietää, äänestämmekö DV6. Minusta meidän, me oli, hyppäsimme sen ylitse. Yeah, you're right. So we move to Olette aivan oikeassa, eli DV6 hyppäsimme liian nopeasti eteenpäin. Pahoittelen DV6. Puheenjohtaja korjaa siis. 49 on seuraava. 49 puolesta. 49 DV6 jälkeen siis. Me hyppäsimme yhden rivin. DV6 äänestimme, It's okay for you? Okay. So let's start uh, again with DV6. Aloitan nyt uudestaan. DV6, jos tämä teille sopii. DV6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tämän jälkeen ryhmänä 7-22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 DV7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 ja DV8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. tv 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta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 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Deve 4 puolesta vastaan tarkistakaamme tämä Deve 4 Äänestys päättyy hylätty. DV5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja äänestämme päätöslauselmasta kokonaisuudessaan. Koneäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut tiimille. Siirrymme nyt täysistuntoon tämän asian tiimoilta. So we move to the second vote on the strategic approach to pharmaceuticals in the environment. Seuraava äänestys, strateginen lähestymistapa, kompromissi. Yksin puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme tarkistukseen 91 puolesta vastaan. Parasta tarkistaa tämä 91. Äänestys päättyy hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan. Tarkistakaamme tämä. 122. Hyväksytty. Äänestämme 123-125 äh, puolesta vastaan tyhjää. Tarkistakaamme. hylätty. Äh, kuusi puolesta vastaan. me tämä. 126. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 132 puolesta vastaan. Vaarasta tarkistaa 132. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 146 puolesta vastaan. Tarkistakaamme tämä. 146. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 147 puolesta vastaan. Tämä oli varmaankin hylätty, mutta tarkistetaan vielä 147. Äänestys päättyy. Hylätty. 148 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 171 puolesta vastaan. me tämä 171. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 172 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 173 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 180 Se olikin vedetty pois 181-89 ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hylätty. puolesta puolesta vastaan tyhjää Tämä oli varmaankin hylätty, mutta tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 183 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 193 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 194 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 195 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 199 puolesta vastaan tyhjää varmaankin hyväksytty, mutta tarkistetaan vielä 199. Hyväksytty. 206 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 202 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 200 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 201 puolesta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 203-205 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 207 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 208 Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 212 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 229 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 237 puolesta vastaan. Tarkistakaamme tämä vielä. kahdeksan puolesta vastaan. Tarkistakaamme tämäkin. 238. Äänestys päättyy hylätty. 239-248 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 242 puolesta vastaan tarkistakaamme. 242. Äänestys päättyy. Hylätty. 243 puolesta vastaan hyväksytty. 244 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 245 puolesta. Mikä on EPP-linja? Vastaan. Minun on helpompi nähdä, jos aikaisemmin nostitte kättä. 245 puolesta vastaan. Tarkistakaamme vielä. Äänestys päättyy. Hylätty. Jos voisin tuota oikealta puolelta saada hiukan enemmän kuria aikaan. Se olisi hienoa. Nyt viittaan siis varapuheenjohtajien, jotka tuolla puhuvat samaan aikaan enäänestämiseen. 246 ja 247 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 251 puolesta vastaan. Tämä oli varmaankin hylätty, mutta tarkistetaan vielä. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme tarkistukseen 258 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten siirrymme 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan. Tarkistakaamme tämä 42. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 23. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan. Tarkistakaa me tämä 51. Äänestys on päättynyt, hylätty. Pahoittelut tuosta. 52 puolesta vastaan. Tarkistakaamme tämäkin. Äänestys on päättynyt, hylätty. 53-55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistakaamme. 63. Äänestys päättynyt. Hyväksytty. 64, 65. 64 raukesi, 65 puolesta vastaan. Tarkistakaamme tämä. 65. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Jos nuo luvut saisi ruudulle näkymään hiukan pidemmäksi aikaa, tämä auttaisi jäseniä. Kiitoksia. 66 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää Tarkistakaamme tämäkin. 71. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt teillä on aikaa lukea nuo luvut. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty 75 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistakaamme. Minä varmaankin tarvin kahvia. Voin jo ennakoida sen. Äänestys on päättynyt. Olin aivan oikeassa. Oikeassa olitte. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestämme tekstistä kokonaisuudessaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut Okay, you don't care about pesticides. Okay, so let's start again. No niin, jatketaanpa. Nyt siirrymme pieneen asiaan, joka koskee torjunta-aineita, eh, kasvinsuojeluaineita meillä on keskustelu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Kymmenen minuutin päästä. Ja olkaa hyvä. Uh, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia eh, tästä tilaisuudesta esitellä tätä meidän kertomuksemme täällä valiokunnassa. Eh, Ensinnäkin käsittelen sitä, miksi tämä tarkastus tehtiin, miksi se te, eh, mikä sen eh, laajuus oli ja lähestymistapa ja mitä havaittiin ja mitä suositellaan. No miksi tämä tarkastus tehtiin? Torjunta-aineista on keskusteltu viime vuosina entistä enemmän ja suuri yleisö on kiinnostunut siitä myöskin eh, Euroopan parlamentti. Kasvinsuojeluaineiden käytön määrä on pysentynyt 400 000 tonnia vuosittain ja myytävä määrä ei kuitenkaan korreloi täysin niihin liittyvien riskien kanssa. Kymmenen vuotta sitten eh, eh, astui voimaan kestävä torjunta-aineiden käyttödirektiivi, jonka oli tarkoitus vähentää eh, torjunta-aineiden vaikutuksia ihmisen terveyteen ja ympäristöön. Yli kymmenen vuotta sitten mat- matalariskisten kasvinsuojeluaineiden käsite otettiin käyttöön. Meillä on rajallinen määrä tilastoja ja tietoja Euroopan tasolla siitä, minkä, minkälaista kasvinsuojeluaineiden käyttö on Euroopan tasolla. Meidän tarkastuksemme tarkoitus oli vastata, ei ollut, tarkoitus ei ollut vastata siihen, mitkä aineet pitäisi kieltää tai mitä ei, vaan tarkoitus oli se, että onko komissio löytänyt vaihtoehtoja niille aineille, jotka, jotka äh, kielletään ja äh, edistänyt sitä, että käytetään matalariskisimpiä aineita. Halusimme tietää, että on, onko toteutunut tämä puitepäätös, jolla pyritään vähentämään torjunta aineista riippuvuutta ja miten, miten komissio ja jäsenvaltiot ovat toteuttaneet tätä. Me tar- tarkastuksemme pohjautuu komission asiakirjoihin ja rakenne- rakennettuihin haastatteluihin ja kävimme kolmessa jäsenmaassa, Ranskassa, Alankomaissa ja Liettuassa. Mitä sitten havaitsimme? Havaittiin, että komissio ja jäsenvaltiot ovat pyrkineet edistämään kestäviä torjunta-aineiden käyttöä, mutta pääviesti on se, että mittaus ja kasvinsuojeluaineiden käytön riski, riskin vähentäminen on ollut rajallista. Ja tämä asia, tähän liittyy kolme elementtiä. Ensinnäkin eh, tässä asiassa päästiin alkuun kovin hitaasti ja toiseksi, vaikka pyrkimyksiä on ollut, niin meillä on varsin vähän kannustimia viljelijöille eh, siirtyä integroituun torjuntaan. Kolma, kolmanneksi harmonisoidut indikaatorit ja tilastot, joilla pyritään mittaamaan riskejä ja vaikutuksia, joita kasvinsuojeluaineilla on, niin ne, niiden käytettävyys on rajallista. No sitten tästä hitaasta alusta. Tämä direktiivi hyväksyttiin vuonna 2009, mutta sen siirtäminen kansalliseen lainsäädäntöön viiva, viivästyi ja samoin kuin kansalliset toimintasuunnitelmat ja myöskin komission raportointi. Myönteistä on se, että olemme huomanneet, että vuoden 2016 jälkeen komissio on lisännyt toimintaansa, niin kuin tässä luetellut, pyrkiäkseen tehostamaan tämän direktiivin täytäntöönpanoa ja kestävää torjuntaaineiden käyttöä, mutta kuitenkin tämä alun hitaus vaikutti siihen, että alku oli hidasta. Toiseksi mm, se, että viljelijöille on vain vähän kannustimia ottaa käyttöön integroitu torjunta Pitäisi saada aikaan erityisohjelmia ja viljelijöiden neuvontajärjestelyjä ja, ja uuden YMP tulisi tukea luomuviljelyä. Luomuviljely edustaa 7 prosenttia kokonaispinta-alasta Euroopan maataloudessa. Kannustimia puuttuu erityisesti integroidun torjunnan osalta, koska se ei sisälly ehtona ympin tuke, tuotantotukeen. Ja ne erityisvaatimukset, jotka voisivat edistää direktiivin noudattamista ja kasvinsuojeluaineiden kestävää käyttöä, niin vaikka tämä on ollut jo, jo pakollista vuodesta 2014 asti, Kriteerit pitäisi määritellä kansallisissa toimintasuunnitelmissa, mutta näin ei tapahdu. Kestävän käytön direktiivin osa ohella myöskin 2009 luotiin nämä matalariskisenten torjunta-aineiden kategoria vain pieni määrä näitä aineita on kuitenkin saatavilla kaupan No sitten riskiindikaattorit ja tilastot. Me havaitsimme, että myyntitilastot vaikuttavien aineiden osalta Eurostatin tilastoissa eivät ole riittävän yksityiskohdalla ja, jäsen, ja jäsenvaltiot, kun ne raportoivat vaikuttavien aineiden myyntiä, niin, niin Eurostatin on ennen julkaisua noin tiety, tietyllä tavalla. Ja e, yksi, yks, yksittäisten vaikuttavien aineiden, kuten neonikotinoidien, e, käyttöä tulisi vähentää ja lisätä näiden matal- matalariskisten aineiden käyttöä. E, torjunta-aineiden käyttöä koskevat raportointi on ja on, on jäsenvaltiolla velvollisuus ilmoittaa niistä, niistä tietyllä järjestelmällä 12 kuukauden mittausjaksoilla. Ja direktiivi edellyttää, että jäsenvaltioilla on harmonisoidut riskiindikaattorit, että ne ilmoittavat tiettyjen aktiivisten aineiden käytön ja lisäksi, että ne määrittelevät, mitkä ovat niiden painopistealueet tiettyjen käyttöjen avulla. Me emme tarkastuksessamme havainneet mitään tällaisia riskiindikaattoreita. Meillä ei ole mitään määrällistettyä tavoitetta EUn tasolla riskin vähentämiseksi. Jotkut Jotkut jäsenmaat olivat määrällistäneet tavoitteensa ja määritelleet myöskin riskit kansallisissa suunnitelmissa, mutta näitä oli vain vähän. Komissio on ehdottanut kahta harmonisoitua riskiindikaattoria, jotka astuivat voimaan kesäkuussa 2019. Ja ensimmäinen arvio julkaistiin marraskuussa 2019 Tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäinen tällainen raportti tuli kymmenen vuotta sen jälkeen, kun direktiivi astui voimaan. missä ei kuitenkaan tarkastella sitä, missä, miten ja missä määrin kasvinsuojeluaineita käytetään. Me teimme kolme suositusta komissiolle. Ensinnäkin se, että pitäisi saattaa integroitu torjunta ympin maksut, maksuihin eh, vuoden 2020 jälkeen ja lisäksi ne pitäisi, nämä periaatteet tulisi ottaa mukaan mitattaviin kriteerioihin ja lisäksi tulisi parantaa tilastointia. Me olimme tyytyväisiä siihen, että komissio hyväksyi suosituksemme. Me emme ole tyytyväisiä siitä, että se, että integroitua torjuntaa ei hyväksytä hyväksytty vuoden 2020 jälkeiseen ympin eh, kriteereihin. Mielestämme, meidän mielestämme olisi mahdollista eh, eh, ottaa tämä seuraavaan uuteen ympiin, ja, ja vaikka se on, on, se on ollut mahdollista muuttaa jo 2014-2020 säännöissä. Kiitos. Tämä oli hyvin selkeää ja johdonmukaista. Nyt annan puheenvuoron jäsenille. Novak ensimmäisenä asiakkaan Ocic. Monsieur Siodoro. So, one more, two, three, four. Okay. Good. So let's start with Madame McGuinness from the... Rouva McGuinness ensimmäisenä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos äh, kollegalle tästä esittelystä. Tarkastelitteko te lainkaan näitä että miten on saatavilla jäsenvaltiossa maatilojen neuvontapalveluita, koska tärkeätä on innovaatiot, mutta myös tämän innovaation ja tiedon levittäminen. Eli osaamisen levittäminen ei tapahdu. Oletteko te arvioineet tätä? Minä olin mukana tämän suojeluaineiden kestävän käytön direktiivin valmistelussa. Ja sinne kävi ilmi, että tiedon levittäminen kesti liian kauan. Mutta ehkäpä suurin ongelma on kuitenkin se, että meillä ei ole tarpeeksi neuvoja antaa maanviljelijöille. Ja antavatko esimerkiksi yritykset neuvoja ja olisitteko te valmis tekemään suosituksen siitä, että se mitä tarvitaan on julkisesti rahoitettu informointi maanviljelijöille näistä tutkimustuloksista niin, että ne voisivat ottaa käyttöön uutta teknologiaa niin, että joutuisivat, että joutuisivat käyttämään nämä torjunta-aineita ja, ja kasvinsuojeluaineita. Okay. Um, ähm, Novak for the EPP again. Ja edustaja Novak. Poštovani predsjednik, hvala za besedo. Pozdravljam... Kiitos eh, puheenjohtaja. Tuen sitä, että eh, valvotaan eh, kasvinsuojeluaineiden käyttöä. Siis pidän hyvänä, että valvotaan kasvinsuojeluaineiden käyttöä. Ja teillä komissio on antanut myös erittäin hyviä suosituksia. Mutta slovenialaiset maanviljelijät ja Slovenian kansalaiset ovat huolissaan siitä, miten valvotaan kolmansista maista tulevia tuotteita. Me saamme yhä uudelleen kysymyksiä näistä tuotteista ja se on ihan hyvä. Ja mietimmekin, muut valtiot, onko niillä jonkinnäköisiä sääntöjä, joilla huomioitaisiin näiden kolmansista maista tulevat tuotteet? Kaikki liittyy aina rahaan, ei vain valvonta, neuvonta. Hyvin tärkeää on, että me saamme, voimme antaa taloudellista tukea riippumatta siitä, mistä maasta tai alueelta tulee. For <coughs> Kiitoksia sitten herra Shudov sd ryhmästä Paljon. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla olisi kaksi kysymystä. Tarkistammeko me sellaiset tuotteet, jotka tulevat kolmansista maista? Meillähän on ollut ähm, sienitautien äh, ja torjunta-aineiden saastuttamia tuotteita ja sitten Haluaisin tässä viitata myöskin tukiin Romaniassa. Viljelyiden tuet ovat puolet pienemmät kuin muualla Euroopan unionissa. Kuinka voitte taata, että nämä elintarviketurvallisuusstandardit toteutuvat kaikkialla Euroopan unionissa, kaikissa maissa? Ja näiden tukien pitäisi olla kyllä saatavilla kaikille erityisesti luomuviljelijöille ympäri Euroopan. Eh, Kiitoksia. Oui, merci. Euh, moi, j'aurais quatre, quatre demandes. La première... Äh, kiitoksia. Minulla on neljä kysymystä. Ensinnäkin olen täysin samaa mieltä edustaja McGuinnessin kanssa. Usein äh, nykyisin äh, tuottajayritykset, jotka näitä torjunta-aineita tuottavat, antavat neuvot viljelijöille. Eli kyseessä on yksityisen sektorin neuvo eikä julkisen. Meidän pitäisi tarjota myöskin julkisen sektorin neuvoja ja ohjausta viljelijöille. Toisekseen, onko tilintarkastustuomioistuimella analyysiluvut jäsenmaita kohti, jotta me näkisimme, mitkä ovat ne jäsenmaat, joilla on kaikkien suurimpia vaikeuksia hallinnoida kestävien torjunta-aineiden käyttöä. Ja sitten seuraava kysymys, tämä liittyy myöskin kohtamme seitsemän esityslistaa, tämä koskee tuontia. Olemme kuulleet, että komissio haluaisi olla sallivampi, mitä tulee torjunta-aineiden käyttöön tuonti hyödykkeessä, vaikka nykyisin eurooppalaiset viljelijät ovat vaikeuksissa, kun joutuvat soveltamaan direktiiviä. Meidän tulisi siis saada komission trade-pääosasto keskustelemaan sen pääosaston kanssa, joka ratkoo torjunta-ainekysymyksiä, ettei meillä olisi ristiriitaa ja ettei meillä olisi Trade-pääosaston hyväksymiä tuotteita, jotka sisältävät myrkyllisiä torjunta-aineita. Tämähän saattaisi meidän viljelijämme vielä suurempiin vaikeuksiin, kun he joutuvat direktiiviä noudattamaan. Minkälaisia due diligence-vaatimuksia viljelijöille voidaan osoittaa? Heidän täytyy osoittaa, että he ovat pystyneet ryhtymään kestäviin toimiin ennen kuin näihin kestäviin torjunta-aineisiin he voivat siirtyä. Eli minkälaisia due diligence-mahdollisuuksia meillä on viljelijöille ähm, kestävän viljelyn alalla? Kiitos. Thank you very much and uh, big thank you to... Kiitos ja kiitokset tilintarkastustuomioistuimelle tästä. Tämä on hyvin tärkeä asia. Ensinnäkin haluaisin aloittaa sanomalla, että on ollut erittäin suuri parannus tälle raportilla, että on lähdetty käsittelemään yksityiskohtaisemmin näitä asioita jäsenvaltion tasolla. Teillä on numeroita ja saman lisäksi myös tietojen puute on hyvin tärkeä asia, koska se osoittaa myös suurelle yleisölle, mikä tilanne heidän omassa maassaan on ja sillä tavalla he voivat pitää hallituksiansa vastuullisempana, koska kansalaiset ovat huolissaan näistä asioista. Toisaalta mitä tulee tähän maanviljelijöiden neuvontaan, olen samaa mieltä muiden puhujien kanssa, mutta lisäisin yhden asian. Ei ole kysymys sitä, että katsotaan vain taaksepäin, vaan katsotaan myös eteenpäin siitä, millainen tavalla uusi YMP tulee käsittelemään tätä ongelmaa. Me tarvitsemme tarpeeksi resursseja ja turvallisempien vaihtoehtojen aitojen lupien myöntämistä niin, että maanviljelijällä on ennakoitavuutta. Tämä on huomattavasti parempi kuin, että sanotaan, että okei, pitää tehdä jotain. Ja mistä sitten rahan pitäisi tulla? Meidän täytyy varmistaa, että tuki maanviljelijälle siirtyy kestämättömistä keinoista kestäviin keinoihin – ja sitten vielä lopuksi tuonnista. Olen samaa mieltä. Meidän täytyy ymmärtää, että tämä on hyvin selkeä asia. Tässä ei ole kysymys vain siitä, että meillä on pakova ja sitova osio kaikissa sopimuksissa. Tässä täytyy, se täytyy ottaa huomioon kaikissa mahdollisissa kauppasopimuksissa niin, että voimme käyttää samoja standardeja terveyden ja ympäristön suojelemiseksi kotona ja niiden kanssa, joiden kanssa teemme kauppaa. Kaksi. Anna Paris. Thank you, Chair, and thank you very much for, uh, to the Court of Auditors Kiitoksia. Kiitoksia tilintarkastustuomioistolle siitä, että he esittelivät tämän erittäin tärkeän raportin, jossa on hyvin paljon tietoa, joka on hyvin tarpeellista ja joka liittyy myöskin Euroopan vihreään sopimukseen, joka, e-, johon kuuluu myöskin luonnon monimuotoisuus ja kestävä kehitys. Kaksi kysymystä. Ensinnä äh, tilastot torjunta-aineiden käytöstä. Nyt me mittaamme vain eh, tonneja. Ja jos katsotaan näitä eh, vaikuttavia aineita, niin havaitaan, että kunkin eh, aineen käyttö on hyvin erilaista. Tietenkin myöskin Toksisuuden taso ei ole kaikkien vaikuttavien aineiden osalta sama. Esimerkiksi, esimerkiksi eh, eh, yle, ja yleensä eh, meillä on päivittäiset altistusmäärät ja kuitenkin me mittaamme käyttöä tonneina. Ja vaikka vaikuttaa siltä, että on on käytetty enemmän eh, torjunta-aineita eh, siinä mielessä, että esimerkiksi neonikotinoidit eh, on, ovat aineita, joita käytetään, eri, joiden annostus on erittäin pieni. Niin oletteko samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi muuttaa sitä tapaa, miten käytetään ja mitataan pelloillamme olevia torjunta-aineita? Sitten indikaattor, eh, indikaattorit, jotka mittaavat vaikutusta ekosysteemiin, koska tässä, tästä puuttuu nyt kemiallinen analyysi ja, ja esimerkiksi aineiden vaikutus luontoon ja, ja, ja niiden pitoisuudet vesistöissä. Me emme myöskään mittaa luonnon monimuotoisuutta maatalousalueilla – tai me mittaamme kyllä, mutta sitä ei ole riittävästi linkitetty torjunta-aineiden kautta. Ja Euroopan ympäristövirastolla on hyvin hälyttäviä tietoja eh, luonnon monimuotoisuuden katoamisesta, erityisesti maanviljelysalueilla, ja sillä on jotain tekemistä torjuntaideiden käytöstä näillä alueilla. Ja sitten tulin, tulee seuraavan asiaan, nimittäin erittäin suojelualueet. Meillä on esimerkiksi Natura 2000-alueilla torjunta-aineen rajoituksia, mutta, mutta niitä torjunta-aineita ei ole kuitenkaan täysin kielletty. Ja jos tämä on ihmisten mielestä aika outoa, koska ajattelee, että kyseessä on suojeltu alue, Eh, mutta näillä alueilla siis saa käyttää torjunta-aineita. Jotkut, joillakin vaaditaan poikkeuslupaa, mutta viranomaiset eivät juuri puhu näistä poikkeuksista. Huomasin raportista myös sen, että sieltä puuttuu rangaistusten käyttö, jos kasvinsuojeluaineita koskevia sääntöjä rikotaan. Olisiko oikein aloittaa rikkomusmenettely, jos jäsenvaltio ei sääntöjä noudata tai pidä huolta siitä, että sääntöjä noudatetaan. Sivulla 11 huomasin epäsuoran virkkeen, jossa sanotaan, että, että Saksa ei ole vielä toteuttanut torjunta-aineiden toi, toimintos, käyttävä, käytön toimintosuunnitelmaa Onko tämä näin vai onko teillä joku suositus tähän? Haluaisin kiittää Martin Hoisikkia. Todellakin ei ole hyödyllistä kieltää joitakin torjunta-aineita Euroopassa, jos ne ovat haitallisia ihmisen terveydelle ja sitten kuitenkin sallia niitä niissä maissa, joiden kanssa meillä on kauppasopimuksia. Olisiko teidän mielestänne asianmukaista kieltää ruoka, joka sisältää niitä aineita, joiden käyttö on EU:ssa kielletty? Kiitos. Thank you, GMS. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai trois Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minulla olisi kolme kysymystä. Aivan aluksi haluaisin kiittää tämän kertomuksen esittelystä. Tämä on uusi kertomus, joka on meille hyvin suureksi avuksi tilintarkastustuomioistuimelta. Te kerrotte, että komissio oli pystynyt tähän mennessä vielä toteuttamaan toimia, joiden myötä YMP itse asiassa tukisi torjunta käytön vähentämistä mihin meidän tulisi ryhtyä mielestänne, jotta voisimme vähentää torjuntaaineiden käyttöä ja siirtyä niiden ähm, integroidumpaan hallintoon? Ja kuinka tämä tapahtuisi myöskin tilan tasolla? Tämä liittyy pellolta pöytään periaatteeseen, joka myöskin tähtää torjuntaaineiden käytön vähentämiseen. Ja toinen kysymykseni koskee näitä sekoituksia erilaisten torjunta-aineiden sekoituksia. Meillä ei ole varsinaista arviointa tästä. Ettekö ole sitä mieltä, että meidän tulisi tässä ennakko varoi periaatetta noudattaa. Tätä pitäisi ehkä noudattaa useammin, mutta siitä ei löydy mainintaa. Ja sitten kolmas asia, tämä koskee niiden torjunta-aineiden arviointia, joita käytetään niiden pitkän ajan toksisuuden ähm, vaikutusten arviointia ja seuraamuksia ähm, syöpäsairauksiin, ähm, myöskin näiden aiden neurotoksisuutta pitäisi arvioida pitkän aikavälillä, pitkällä aikavälillä. Tämä oli siis minun viimeinen kysymykseni. Kiitoksia. for the Gue, Madam Kiitoksia Guen puolesta edustaja Hasikamp. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset tästä arvokkaasta raportista, jossa oli hyviä suosituksia. Ja tulen tästä, tässä parlamentissa taatusti vaatimaan, että nämä suositukset toteutetaan. Minulla on teille erityinen kysymys tästä määritelmästä IPM, integroitu torjunta. Alankomaissa tämä määritelmä nimittäin nimittäin on muotoiltu niin laajaksi, että hallituksen ja taatusti myös maanviljelijöiden mukaan, jotka käyttävät torjunta-aineita, että esimerkiksi neonikotidien äh, käyttö kuuluu myös tämän IPMn alle. Ja siis alun perinhän oli tarkoitus se, että nämä kemialliset torjunta-aineet poistettaisiin pikkuhiljaa tai ainakin niiden käyttöä rajoitettaisiin, ellei mikään muu ole mahdollista. Mutta nyt ainakin Alankomaissa IPM on konsepti, jossa voidaan käyttää kemiallisia aineita. Niiden käyttö on ankkuroitu integroituun torjuntaan. Ja varsinkin esimerkiksi neonikotinoidien käyttö on mahdollista ja sehän on yksi vahingollisimmista torjunta-aineista. Miten te suhtaudutte tähän? Oletteko te samaa mieltä siitä, että tällainen näiden aineiden käyttö ei ole sallittua IPMn alaisuudessa. Ja miten me voisimme saada tämän äh, lainsäädäntöön niin, että saisimme kestävän äh, määritelmän integroidulle torjunnalle? Thank you, Nicolas, for the way. E. Kiitoksia. Nicolas Guest, olkaa hyvä. Mm. I... Kiitos. Niin, olen samaa mieltä Eh, Morve Kinisin kanssa, mutta olen samaa mieltä hänen kanssaan, vaikka tulemme poliittisen kentän eri puolilta. On todellakin näin, eh, ne eh, ihmiset, jotka näitä tuotteita myymät, myyvät, niin heillähän on oma lehmä ojassa. Heidän pitäisi olla eri ihmiset kuin ne, jotka antavat neuvoja. Ymmärtääkseni tilintarkastustuomioistuin voi tarkastella eh, sitä, mitä on jo tapahtunut. Eh, he siis tarkastavat menneitä tapahtumia. Ehkä tämä, tässä oli ehkä väärässä, mutta haluaisin tietää, miten tilintarkastustuomioistuin voisi mitata yleistä etua. Sitä ei oikein voi mitata rahassa. Jos me haluamme, että viljelijät luopuvat torjunta-aineiden käytöstä, ja sitähän me haluamme, niin sehän maksaa rahaa. Kun ei käytä torjunta-aineita, niin sato on pienempi ja työtä enemmän. Meidän täytyy auttaa viljelijöitä pääsemään tähän ja se maksaa rahaa. Voisiko tilintarkastustuomioistuin tarkastella eh, Eh, sitä, minkälaista vastinetta rahalle saadaan yhteisen yleisen edun nimissä. Ja Euroopan unioni ei ole tätä asiaa edistänyt, eivätkä jäsenmaatkaan miten voitaisiin tässä hinnoitella tämä yleinen hyvä? Meillä oli EPPstä vain kaksi puheenvuoron käyttänyt, joten äh, edustaja Mäkines saa uudelleen puheenvuoron. Äh, olkaa hyvä sitten äh, Kytälän ja minä. Paljon kiitoksia, kiitoksia mahdollisuudesta osallistua vielä uudelleen tähän mielipiteen vaihtoon. Tämä on hyvin mielenkiintoista keskustelua. Tämä ei ole mitään puoluepolitiikkaa, vaan me pyrimme vaikuttamaan elintarvikkeiden tuotantoon. Ähm, minä haluaisin äh, kertoa teille, että Irlannissa on viljelijöitä ja uskoisin, että monessa muussakin maassa, jotka pyrkivät äh, ähm, säilyttävään viljelykulttuuriin, ähm, he kunnioittavat äh, viljeläimiä, biodiversiteettia ja he toimivat näin, koska he ovat biodiversiteetistä kiinnostuneita, kuten myöskin kestävästä viljelystä. Minä olen tuonut vierailemaan näitä henkilöitä agrivaliokuntaan hiljattain ja he haluaisivat vielä tukea meitä tekemään enemmän paljon. Ja tämän lisäksi äh, olen kuullut, eräät äh, viljelijät ovat luopuneet torjunta-aineiden käytöstä ja käyttävät nyt näitä muita tuholaisia torjumaan toisia tuholaisia. Tämä on mielestäni hyvin tärkeää. Kun me viljelijät petämme, se tapahtuu tuotannon alalla. Viljelijät toteavat meille, että me kiellämme tiettyjä torjunta-aineita. No ok, mutta Entä sitten ne hyödykkeet, joita on käytetty kolmas, tuotettu kolmansissa maissa näitä kiellettyjä aineita käyttäen? Viljelijät ovat sitä mieltä, että tämä on ristiriitaista ja he ovat aivan oikeassa. Jos me voisimme tehdä heidän kanssaan yhteistyötä ja kauppakomissaarimme Phil Hoganin saada mukaan olisi mahdollisuuksia. Komissio toteaa, että me emme voi vaatia, koska tämä on meidän kontrollimme ulkopuolella. Voimme kieltää aineet vain sisäisesti, mutta olen pahoillani, jos me olemme tosissamme, jos meidän nämä kasvinsuoja-aineet huolestuttavat Euroopan unionissa, niiden käyttöön pitäisi huolestuttaa meitä aivan yhtä paljon muuallakin maailmassa, joten olkaamme yhtenäisiä tässä asiassa. Kiitos. Tack, herr Kiitos eh, puheenjohtaja. Minä haluan myös osallistua tähän keskusteluun ja kiitollisena kuuntelin kollegoita eri ryhmistä, jotka sanovat, että tässä on nyt muutosta. Kiitän myös tilintarkastustuomioistuinta. Okei. Okay. Ehm, jag vill starta med att... Haluan aloittaa kiittämällä tilintarkastustuomioistuinta raportista ja kiitän myös erittäin hyvästä keskustelusta kollegoiden kesken täällä valiokunnassa. Tuntuu siltä, että meillä on paljon yhteistä nyt puolueryhmiemme kesken siitä, että on tärkeää, että saamme aikaan muutoksen ja että torjunta-aineita, äh, joita tänä päivänä käytetään, että ymmärrämme, että ne eivät ole kestäviä ympäristölle, ekosysteemille, meidän terveydellemme ja että ne ovat äh, uhka biologiselle monimuotoisuudelle. Ja sen vuoksi on todella hienoa kuulla, miten yksimielisiä me täällä olemme. Olen täysin samaa mieltä, että on todellakin äh, kummallista, että me äh, sallimme tiettyjen torjunta-aineiden tuonnin, jotka kuitenkin ovat EU-ssa kiellettyjä. Äh, no se on vaarallista meidän ekojärjestelmillemme ja minusta meidän täytyy yhdistää tämä kysymys äh, myös YMPn uudistamiseen niin että me siellä myös huolehdimme, että saamme enemmän kannustimia muutokseen. Minä olen itse ollut mukana kestävyysdirektiivin laadinnassa ja tiedän, miltä kehitys näyttää. EU ei ole onnistunut kääntämään suuntaa ja meillä ei ole välineitä kääntää tätä kehitystä. Kiitos tästä raportista ja on hienoa, että olemme ympäristövaliokunnassa niin yksimielisiä. Merci. Je, je me... Kiitoksia. Minä itsekin pyysin puheenvuoroa. Aivan aluksi haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta tästä kertomuksesta. Se on äh, hyvin oikea-aikainen ja se on erittäin selkeä. Äh, tässä toistuvat ne kannat, äh, jotka jäsenet täällä valiokunnassa hyvin laajalti jakavat ja uskoakseni myöskin koko Euroopan parlamentissa. Tämän olemme nähneet jo mm, täysistunnossa, erityisesti vihreän kasvun ohjelman käsittelyssä täysistunnossa. Meillä on mahdollisuus kommentoida tuota seuraavaa pelolta strategiaa, mutta hyvin konkreettisesti meillä on työn alla yhteinen maatalouspolitiikka. Jos meidän täytyy viljelymallit yhdistää ja torjunta-aineiden käyttö, tämä, tämä tulee tapahtua juuri YMPn alla. Tämä on sellaista taistelua, joka meidät yhdistää. Kuten totesitte, meidän täytyy nämä kaksi politiikkaa yhdistää toisiinsa, koska tällaista yhteyttä ei ole ollut vuosiin. Ähm, nämä ekoskiimämallit. Tämä olisi todellakin yksi oppi, jonka voisimme tästä kertomuksesta ottaa ja uskoakseni parlamentin enemmistö olisi sen takana. Toiseksi sitten, mitä tulee tuontiin. Tuonti on kysymys, joka saattaa olla teille pienempi kysymys kuin Euroopan komissiolle. Täällä on terveyspääosaston edustajia paljon salissa. Voisin antaa heille puheenvuoron, jos he haluaisivat sellaisen. No, sen jälkeen, kun tilintarkastustuomioistuin on päässyt vastaamaan kommentteihin. Sillä tällä hetkellä ää, äh, Agri, Trade äh, ja Santei pääosastoiden välillä käydään asiasta keskustelua komissiossa. Te voisitte kääntyä ähm, asianomaisten komission jäsenten puoleen ja kertoa, että meillä on hyvin laaja kirjo edustajia aivan ähm, Rouva McGuinnessista herra Wallisiin asti, jotka tukevat tätä. Me haluaisimme, että meidän viljelijöihimme sovelletaan samoja sääntöjä kuin tuontituotteisiin. Ja aivan samoin ähm, ähm, ajattelen oikeusperustasta nyt, jos äh, Indonesia, Brasilia, ja niin he edespäin, haluaa omaa biodiversiteettiaan puolustaa. Trade-pääosasto on todennut, että se on heidän asiansa ja he voivat näin tehdä. No tämähän on totta, mutta jos me haluamme päästä eteenpäin, jos me haluamme omaa maatalouspolitiikkaamme saattaa eteenpäin ja toimia toimimattomuuden sijaan, emme voi tällaisen puhtaasti oikeudelliseen toteamukseen kyllä tyytyä. Olen ymmärtänyt, eh, eli kauppapääosaston eh, kommentit, ymmärrän mitä he ajavat takaa, mutta mutta me emme voi tällaista savuverhoa asettaa ikään kuin koko kysymyksen ympärille ja todeta, että kun emme näe mitään, niin emme voi mitään tehdäkään. Parlamentin pitäisi äh, pyrkiä näissä käsittelyssä olevissa teksteissä löytää ratkaisu. Nyt otan puheenjohtajan roolin takaisin ja annan äh, tilintarkastustuomioistuimelle uudelleen puheenvuoron. Te voitte 5 tai 7 minuuttia käyttää ja pyrkiä vastaamaan niihin kysymyksiin, jotka mielestäni olivat tässä kaikkein painavimpia. Ja sitten terveyspääosaston edustaja voi käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin sitä, mikä meidän mandaattimme on, mitä me voimme tehdä, miten me voimme mitata. No, haluaisin painottaa, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin ei aseta tavoitteita eh, eikä määritelmiä, vaan komissio, neuvosto ja parlamentti tekevät sen. Tilintarkastustuomioistuin tarkistaa, onko nämä tavoitteet eh, asetettu, onko mahdollista saavuttaa ne ja onko valvontajärjestelmät eh, otettu käyttöön. Ja silloin me valvomme sitä. Ja sen lisäksi meidän tulee myös saada tarpeellinen informaatio, että voimme arvioida. Joten en varmaankaan pysty vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, mutta kiitän kuitenkin kaikista näistä näkemyksistä, joita esititte ja kysymyksistä, koska näkyy selkeästi, että pidätte tätä tärkeänä asiana. Aloitan McKinneysin kysymyksestä tästä neuvonantojärjestelmästä. Neuvonantojärjestelmä on yksi niistä periaatteita, joka kuuluu IPMään, ja luonnollisesti sitä tulisi painottaa, mutta se on komission ja jäsenvaltioiden asia määritellä kansallisissa suunnitelmissa tarkalleen, mitä IPM integroitu torjunta merkitsee. Eli on hyvä, että meillä on yleisiä periaatteita, mutta kun tulee näiden periaatteiden täytäntöönpanoon, koska ne ovat äh, pakollisia vuodesta 2014 lähtien, niin silloin hallintoviranomaisille jäsenvaltiossa, samoin kuin maanviljelijöille, on hyvin tärkeää tietää, mitä niiden tulee tehdä, jotta heitä ei rangaista. Se, mitä me tässä raportissa sanomme, on, että ei ole täysin selkeää ei maanviljelijöille eikä valvontaviranomaisille, mitä IBM tarkoittaa, koska sitä ei ole määritelty kansallisissa toimintaohjelmissa. Komissio käynnisti työn vasta 2016 ja ryhtyi informoimaan kansallisia viranomaisia asiasta. Sitten kysymys tuottaa tuotteista ja niiden valvonnasta kolmansista maista. Me olemme juuri tehneet tarkastuksen luomuruuasta ja olemme nähneet, että jotain tarkistuksia on tehty komission toimesta myös kolmansissa maissa. Mutta nämä tarkistukset eivät todennäköisesti riitä ja niitä pitäisi vahvistaa, jos me haluamme todellakin sanoa, että luomuruuan tuotu kolmansista maista on, voidaan, että sitä voidaan pitää luomuna todellakin. Enemmän tai vähemmän saman kysymyksen esitti edustaja Shudarov, joten jatkan edustaja Areenan kysymykseen ähm, maanviljelijöiden neuvonta, se on aika samalla, sama kysymys kuin äh, McGinnessin. Me todellakin tuemme tällaisia julkisia neuvontatoimia, ja joissa jäsenvaltioissa tämä on jo. Kaikkein tärkeintä liittyen vaihtoehtoihin on se, että meidän täytyy löytää vaihtoehtoja, niin että voidaan kieltää muut torjunta-aineet ja myös esimerkiksi onko vähäriskisiä torjunta-aineita käytössä, koska kuten sanoin, että vain kolme prosenttia kaikista aktiivisista aineista on todettu matala riskisiksi torjunta-aineiksi ja tämä siis kymmenen vuoden aikana, joten meidän täytyy löytää lisää matalariskisiä torjunta-aineita, joita maanviljelijät voivat käyttää. On helppoa kieltää, mutta jos ei tarjota vaihtoehtoa, niin silloin syntyy ehkäpä myös mustat markkinat maataloussektorille. Ja sitten kysymys tiedoista ja datasta jäsenvaltiotasolla – se, mitä me sanoimme, oli, että jotkut jäsenvaltiot, kuten Ranska, julkaisevat tietoja jokaisesta aktiivisesta ainesosasta. Ja vaikkakin he raportoivat tämän tiedon Eurostatille, Eurostat kerää tämän tiedon ja käsittelee sen, ja sen vuoksi me emme todellakaan kykene tekemään kunnollisia analyysejä. Tilitarkastustuomioistuin ei voi ohittaa Eurostattia, joten Tärkeintä olisi tässä ehkäpä hyvä asia olisi muuttaa lainsäädäntöä niin, että me voisimme analysoida Eurostatin tietoja ja nähdä, mitä kentällä tapahtuu torjunta-aineiden käytössä. Sitten edustaja Paulus esitti paljon kysymyksiä. Yksi liittyy torjunta-aineiden käytön määrään. No, mitä me sanomme raportissamme on, että meillä on harmonisoitu riskiindikaattorit. Ja komissio sanoo et sen perusteella, että torjunta-aineiden käyttö olisi vähentynyt 20 prosentilla. Mutta tämä harmonisoitu riskiindikaattori liittyy vain sellaisiin ryhmiin, joita ei ole hyväksytty. Ja jos todellakin on vähennetty riskejä torjunta-aineiden käytössä, sitä tämä indikaattori ei mittaa. Ja siksi me olemmekin suositelleet komissiolle, että se parantaisi tätä harmonisoitua riskiindikaattoria. Mitä tulee torjunta-aineiden vaikutukseen monimuotoisuuteen, niin haluaisin kertoa, että me teemme juuri tarkastusta monimuotoisuudesta maanviljelymaaperässä ja samoin myös pölyttäjiin, sen vaikutuksista pölyttäjiin. Mitä tulee torjuntaneiden käyttöön suojeluilla alueilla, tämä on asia, jota me käsittelemme myös tässä pölyttäjäraportissamme. Mitä tulee menettelytapoihin. Luonnollisesti kansallisia toimintaohjelmia täytyy parantaa niin, että siinä määritellään, mitä IPM-integroitu torjunta merkitsee, niin että se IPM olisi mahdollista käyttää jäsenvaltioissa. Toisaalta maanviljelijöitä voidaan rangaista siitä, että ne eivät käytä IPM-periaatteita. Ongelma on kuitenkin se, että ne, ne eivät ole käytössä jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioissa ei tehdä mitään. Ja esimerkiksi Alankomaiden tilanne, kun äh, viranomaiset vaativat 20 prosenttia ja maanviljelijöillä ei ole mitään todisteita, vaikka äh, ne ovat käyttäneet torjunta-aineita, eikä heitä siitä rangaista. Sitten täällä esitettiin kysymys kuinka voimme tarkistaa, mitä kentällä todellakin tapahtuu. No, jäsenvaltioiden täytyy se päättää seuraavassa toimintaohjelmassaan kunnollisia toimenpiteitä, joita voidaan valvoa ja jotka voidaan toteuttaa. Mitä tulee ennakkovarautumisen periaatteeseen, toki meidän täytyy tehdä enemmän vaihtoehtojen suhteen ennen kuin me kiellämme nämä korkean riskin torjunta-aineet. Sitten edustaja Haasekamp sanoi, että Alankomaissa on hyvin laaja määritelmä IPMstä, jossa itse asiassa tuetaan torjuntaineiden käyttöä. No, tämä on asia, joka jäsenvaltiot määrittelevät omassa toimintaohjelmassaan. Komission tehtävä ei ole valvoa, ovatko nämä toimintaohjelmat Euroopan, EUn sääntöjen mukaisia. Ja loput näistä kysymyksistä olivat enemmänkin komissiolle. Mutta jos tässä nyt jäi jotain vastaamatta, niin esittäkää uudelleen kysymyksenne. Thank you. So if members agree... Kiitoksia, jos tämä sopii nyt jäsenille. Antaisin ähm, Santee-pääosaston edustajille komissiosta puheenvuoron, jotta voisimme tämän ensimmäisen kierroksen päättää. Ja sitten voimme mennä toiseen kierrokseen, sillä monet kysymykset liittyvät yhteen. Eli nyt antaisin äh, Santei-pääosaston edustajille mahdollisuuden vastata näihin ensimmäisiin kysymyksiin ja sitten äh, me aloitamme toisen keskustelukierroksen. Olkaa hyvä. If I may, can I give... Kiitos paljon. Saanko antaa kestävästä käytöstä puheenvuoron kollegalle? Ehkäpä hän, ja hän on nimittäin asiantuntija siinä. Thank you. Sopii hyvin, olkaa hyvä. Thank you very much the court. Kiitoksia tilintarkastustuomioistuimelle tästä raportista. Eh, me olemme tehneet paljon yhteistyötä ja nyt me katsomme niitä suosituksia, joita meille on osoitettu. Ja tämä raportti tulee hyvään aikaan, koska Green Dealin ja pellosta pöytään ohjelmien eräänä tavoitteena myöskin on torjunta-aineiden käytön vähentäminen ja ihmisen terveydelle, ympäristölle e, aiheutuvien riskien vähentäminen ja pellolta pöytään, kun se julkistetaan muutaman viikon päästä niin siinä monet toimet ovat sidoksissa nimenomaan näihin tilintarkastustuomioistuimen suosituksiin. No onko nyt riskiä onnistuttu vähentämään riittävästi kuluneiden kymmenen vuoden aikana? Ehm, kyllä, mutta mielestäni vielä paljon enemmän pitää tehdä. Me tiedämme, että, täy- että integroitu torjunta – on tar- tarpeen, jotta sitä näitä tuloksia saataisiin ja tämä täytyy toteuttaa paremmin jäsenvaltioiden tasolla. Olemme keskustelleet DG maatalouden kanssa siitä, että miten saataisiin kestävyyttä yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja myöskin ympäristöpääosaston kanssa siitä, miten valvontaa äh, toteutetaan ja miten paneudutaan ekojärjestelmien tilanteeseen. En voi käsitellä ihan kaikkia asioita, mutta yritän käsitellä ne pääkysymykset, jotka esitettiin, ja sitten tuontia varten annan kollegalle puheenvuoron ja sitten samoin ympin osalta toiselle kollegalle. Useat edustajat ottivat esille rikkomusmenettelyn ja täytäntöönpanon toteuttamiseen. Sen jälkeen, kun tämä raportti tuotettiin, niin, se, niin meillä, meillä tämä kestävän käytön direktiivi on nyt ähm, se, sen järjestelyn alainen, joka tarjoaa jäsenvaltioille antaa mahdollisuuden voima, voimakkaamman oikeusperustan avulla äh, täytäntöönpanna ja tehostaa täytäntöönpanoa. Ja me tarkastelemme, miten jäsenvaltiot täytäntöön panevat äh, direktiiviä ja me teemme tarkastuksia ja, ja, ja me äh, pyrimme siihen, että täytäntöönpanoa parannetaan ja sitten ryhdymme toimiin, jos ei näin ole ja rikkomusmenettely on keino valikoimassa. Eräs suositus oli riskiindikaattoreiden parantaminen jo ennen tuomioistuimen suositusta me totesimme, että indikaattoreita on parannettava ja näin aiomme tehdä. Ja paljon riippuu käytettävissä olevasta datasta. Olemme keskustelleet Eurostatin kanssa eh, tilastoasetuksesta tämän asian suhteen ja pääviestimme on se, että meidän, me tarvitsemme eh, eh, tietoja, jotka on, joissa, joissa aggregointi on purettu, jotka antavat tietoja jäsenvaltio tasolla, jotka sitten tarjoavat yksityiskohtaiset tiedot eh, lainsäädännön pohjaksi. Me tarvitsemme myöskin käyttöä koskevaa hyödyllistä tietoa. Ja kun meillä on yksityiskohtia käytöstä, niin sitten me voimme eh, tarkastella annostukseen liittyen liittyviä asioita, ja näitä tietoja meillä tällä hetkellä ei ole. Täytäntöönpanon parantaminen sitten. Lainsäädäntö jo toteaa, että riippumatonta neuvontaa tarvitaan integroidun torjunnan osalta maanviljelijät tarvitsevat neuvontaa ja sitten kun uudelleen arvioimme tätä lainsäädäntöä, me pyrimme edelleen vahvinta, vahvistamaan tämän, tämän neuvonnan riippumattomuutta. Kysyttiin erityisesti Saksan toimintaohjelmasta. Osana pellolta pöytään ohjelmaa me teemme, parlamentti, teemme neuvostolle ja parlamentille raportin – kansallisista toimintaohjelmista ja tämä antaa tietoa sitten jäsenvaltioiden taso, tasolta. Niin, niin, Saksa on siis tehnyt tämän toimintasuunnitelmansa, eli siis juridiselta kannalta asiat ovat kunnossa. <clears throat> Agripa-osasto, olkaa hyvä. can, I can... Paljon kiitoksia Agripa-osaston näkökulmasta. Voin vetää yhteenvedon tai tarjota vastauksia. Täällä oli paljon YMP liittyviä kysymyksiä. Periaatteessa kysymys sarja siitä, kuinka YMP voi tukea kestävässä torjunta-aineiden käytössä viljelijöitä ja meillä oli myöskin kysymys liittyen viljelyyn ja järjestelmiimme. YMP liittyen meidän täytyy ähm, pohtia nykyistä YMPtä ja tulevaa YMPtä. Voin ähm, puhua hiukan enemmän tuossa tulevaisuuden YMPstä ja siitä, mitä siihen komission aloitteen mukaan tulee kuulumaan. Nykyisessä YMPssä kuitenkin on jo hyvin tärkeitä vaatimuksia koskien torjunta-aineiden kestävää käyttöä ja tätä direktiiviä monissa välineissä. Ensinnäkin ähm, ähm ympäristötoimissamme ja tämän lisäksi kasvintorjunta-aineita koskevassa lainsäädännössä ja jäsenmaiden täytyy tarjota myöskin tuon kestävän kehityksen direktiivin vuoksi neuvontaa. Ja tämän lisäksi meillä on myöskin direktiivi, joka koskee torjunta-aineiden käyttöä ja suoria tukia. me tarkastelemme ähm, integroitua torjuntaa. Se on hyvin tärkeä tekijä. Ja YMPssä, kuten tiedätte, toisessa äh, pilarissa meillä on ympäristö- ja ilmastotoimia äh, koskeva osio, joka koskee investointeja, joita suunnataan näihin toimiin myöskin mukaan lukien IPM. Tämä koskee siis jo torjunta-aineiden kestävää käyttöä nykyisinkin. Tulevaisuudessa me haluamme vahvistaa yhä tätä osallistumista meidän aloitteemme kautta. Meillä on tulevaisuudessa ehdollisuutta joka kattaisi kaikki nuo tämän direktiivin vaatimukset, mukaan lukien mahdollisuus jäsenmaille liittää tämä torjunta-aineita koskeva ehdollisuus suoriin tukiin. Tällainen ehdollisuus aivan varmastikin lisäisi kestävien toimien tietoisuutta viljelijöiden joukossa, sillä vaikutus tulisi olemaan hyvin merkittävä. Ehdollisuuteen liittyvät kuitenkin myöskin kannustimet. Tässä edustaja Kafaju vetäsi noihin ähm, mahdollisuuksiin, joita meillä tällä on. Pilari, ensi, ensimmäisen pilarin varojen käyttäminen ähm, toimiin voisi olla avuksi. Ja meillä on äh, tuo toinen pilari, äh, jossa lisää joustoa on tulossa jäsenmaille. Meillä on äh, erityisesti tulossa sellainen YMP-strategia, jossa YMP ja äm, torjunta-aineiden kestävän äh, käytön periaatteet yhdistettäisiin. Eli tarkoituksena olisi todellakin torjunta-aineiden äh, kestävää käyttöä tukea ja tehdä se myöskin ähm, tarkasti ottaen lainsäädännöllisen puitteiston äh, ulkopuolellakin. Ähm, sitten neuvonta. Neuvonta on äärimmäisen tärkeä asia. Viljelijät tarvitsevat neuvontaa, jotta voisivat käyttää parhaita käytänteitä torjunta-aineiden alalla. YMPssä on jo mukana tuo ähm, neuvontaviljelijät voivat kääntyä kansallisten viranomaisten puoleen ja tiedustella heiltä ähm, tukea kestävässä torjunta käytössä. Tämä ähm, tuo IPM myöskin kattaa. Kuinka helppoa sitten tämä on? Edustaja McGinnessin äh, kysymys koski sitä, kuinka hyvin tämä on toimeenpantu jäsenmaissa. Meillä on äh, käynnissä oleva tutkimus parhaillaan äh, jonka tarkoituksena on vastata juuri tähän kysymykseen. Saamme tulokset muutaman kuukauden päästä ja me olemme keskustelleet jäsenmaiden kanssa. Meillä on jo tämän, vuoden aikana tulossa myöskin ähm, workshop asiasta. Ja ähm, tarkoituksena on siis, että jäsenmaat rahoittaisivat ja tarjoaisivat ähm, neuvontaa myöskin osittain IPMn äh, kohdalla. Voisitko mennä ähm, nyt äh, loppupäätelmiin? niin, päätän tähän. Edustaja Arena, neuvonnan neutraalisuus, nämä periaatteet on jo määritelty nykyisessä ähm, viljelijöiden äh, neuvontajärjestelmässä ja tulevaisuudessa me näiden osalta luotamme parlamentin tukeen. Kiitoksia. Thank you, thank you again for, for giving me the floor and... Kiitos, että saan puheenvuoron. Ja käyn suoraan kysymyksiin. Haluaisin vain ensin kertoa, missä me tällä hetkellä olemme refit arvioinnissa torjunta-aineista. Te olette kuulleet, että meillä on useita äh, asioita yhdessä, esimerkiksi vihreän kehityksen ohjelma ja pellolta pöytään ohjelma ovat asioita, joita me äh, julkaisemme tulevina viikkoina. Ja sen lisäksi REFIT-arviointi julkaistaan pian neuvosto, parlamentti ja komissio yhdessä pellolta pöytään ohjelma ja toinen, joka liittyy kestävään käytön direktiiviin. Eli meillä on kokonainen paketti, jonka on tarkoitus se, jossa on tarkoitus huomioida vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet. Refit-raportti neuvostolle ja parlamentille tulee täysin esittelemään REFIT-tutkimuksen tulokset. Se ottaa huomioon myös kaikki ne huolenaiheet, joita parlamentti on esittänyt kahdessa päätöslauselmassaan. Yksi, joka liittyy autorisointimenettelyihin ja toinen torjunta-aineasetukseen. Ottaen huomioon sen, että parlamentti on myös huomioinut sen, että meillä on yksi kaikkein tiukempia hyväksyntä- ja autorisointijärjestelmiä maailmassa, mutta yksi asia, mitä ehdottomasti on parannettava, on täytäntöönpano ja tehokkuus siinä, miten me täytäntöönpanemme asetuksia. Joten yhtäältä voimme vahvistaa, että asetukset ovat tehokkaita, kun suojellaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Ne ovat tiukkoja, niissä on tiukat hyväksyntämenettelyt ja olimme tyytyväisiä, että nyt jo vain noin kaksi prosenttia prosenttia näistä aktiivisista aineista on näitä korkea vaaran aineita. Ja oletamme, että tämä tulee laskemaan entisestään. Mutta toki tässä on vielä tehtävää työtä. Meidän on vähennettävä riippuvuutta kemikaalisista torjunta-aineista. olemme huomioineet myös tietyt myöhästymiset, jotka ovat johtaneet ongelmiin tehokkuudessa. Me parannamme myös avoimuutta riskinarviointimenettelyissä, kun äh, otetaan käyttöön EUn riskinarviointijärjestelmä ja sen avoimuus. Ja meillä on suunnitelmissa hyvin paljon toimia, joilla pyritään vastaamaan näihin refitissä esiin tulleiden asioiden ongelmiin. Eli tehokkuus lähinnä ja toisaalta se, että voitaisiin olla vähemmän riippuvaisia kemikaalisista torjunta-aineista. Mitä tulee sitten kysymyksiin, me kuulimme tilintarkastustuomioistuimelta, että nämä matalariskiset ainesosat ja sellaiset, joita pidetään sellaisin, ovat noin 3 prosenttia aktiivisista olemassa olevista ainesosista. Komissio on ryhtynyt moniin toimenpiteisiin, jotta oltaisiin nopeutettu ainesosien saatavuutta, siis näiden matalariskisten. Tämä liittyy myös näihin myöhästymisiin arviointijärjestelmissä – myöhästymisiin, joita tapahtuu lähinnä jäsenvaltiotasolla, koska me tiedämme nyt enemmän aktiivisista ainesosista markkinoilla, jotka todennäköisesti täyttävät kriteerit matalariskisistä ainesosista, mutta niiden täytyy mennä koko prosessin lävitse, jotta ne voidaan määritellä sellaisiksi. Hyvä, toinen hyvä kehityskulku on se, että nämä uudet äh, sovellukset nämä uudet anomukset, niitä on noin 10 vuodessa, 50 prosenttia ainesosista on joko sellaisia, jotka ovat matalariskisiä tai biologisia. Joten siltä osin teollisuus ja torjunta-aineiden kehittelijät ovat ymmärtäneet, mihin tulevaisuus on menossa. Joten meidän on nopeutettava prosessia, mutta ikävä kyllä tämä luku ei vaikuta niin korkealta kuin se on, kun me sanomme kolme prosenttia. Suuri asia tässä liittyy tai siis suuri, paljon kysyttiin näistä tuo, tuo, tuoduista tuotteista. Selittäisin yhden asian. Perustaso jäämissä, torjunta-aine jäämissä, MRL eli maksimimäärä torjunta-aine jäämiä, se on aina sama puhuimme sitten tuotteista, jotka on tuotettu EU:ssa tai EUn ulkopuolelle ja sitten tuotu EU-hun. Tämä on se taso, josta on tehty riskinarviointi ja joka perustuu siis riskinarviointiin, jonka äh, Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto on tehnyt. Ja oli sitten kysymys mistä tahansa, joko kotimaassa tuotetusta tai tuontituotteesta. Joten kun on kysymys terveydensuojelusta ja kuluttajaturvasta, niin tässä ei ole mitään epäjohdonmukaisuutta politiikassa. On tapauksia, jossa aktiiviset ainesosat eivät ole ylipäätään hyväksyttyjä Euroopassa. Näin voi käydä esimerkiksi siksi, että ei ole ollut mitään äh, vaatimusta sille. Euroopalla saattaa olla erilaisia tuholaisia kuin esimerkiksi muualla päin maailmaa, joten ei ole ollut tarvitta pyytää äh, näiden aineiden hyväksyntää. Tai me emme kasvata äh, sellaisia viljoja tai muita, jos, jossa olisi näitä kyseenomaisia tuholaisia. Mutta yleensä MRL Äh, siis meillä on tämä turvallinen MRL, josta pidetään kiinni, joka koskee siis äh, myös kotimaista äh, tuotantoa. Ja luonnollisesti se koskee myös tuontituotteita. Me kuulemme paljon yhtäläisistä edellytyksistä. Kun puhutaan tuonnista, niin meidän täytyy katsoa myös hieman, mitä me tuomme. Me tuomme monia tuotteita, joita tuotetaan myös Euroopassa, mutta me tuomme myös hyödykkeitä, joita me emme tuota Euroopassa tai niitä ei tuoteta tarpeeksi. Eksoottiset hedelmät, vihannekset, kahvi, tee ovat esimerkkejä, jotka tulevat välittömästi mieleen. Ja tiedämme myös, että esimerkiksi eläinten rehu valmistus on ähm, hyvinkin riippuvaista kolmansien maiden tuonnista. Puhun tässä nyt lähinnä soijasta. Joten yhtäläiset edellytykset on yksi asia, mutta myös luonnollisesti kuluttajan toive siitä, että valikoimat ovat mahdollisimman laajat, varsinkin elintarvikkeissa ja hedelmissä. Kuten sanoin aikaisemmin, ihmisten terveys on taattu täysin. Täällä viitattiin, tai sanottiin, että komissio olisi äh, hyväksyvämpi, kun on kysymys todella myrkyllisistä torjunta-aineista, niin tämä viittaus ei todellakaan ole totta. Torjunta-aineet, äh, jotka ovat hyvin myrkyllisiä, niin silloin on hyvin vaikeata asettaa MRLää. Jos siinä on tekninen nolla, niin silloin niitä ei myöskään tuoda. Ja sitten viimeinen sananen kertoakseni hieman näistä, tästä valvonnasta, jota teemme. Tilintarkastustuomioistuin jo selitti, että he ovat nähneet komission tarkastuksia luomutuotteista, mutta komissio tekee val- valvontaa myös kolmansissa maissa liittyen nimenomaan torjunta-aineiden käyttöön. Tämän tekevät kollegat äh, valvontapääosastossa äh, ja sitten tästä tulee raportti, jotta voimme tehdä, nähdä, mitä, miten äh, kolmansissa maissa noudatetaan torjunta-aineiden käyttömääräyksiä. Meillä on myös tarkastuksia myös tuontitasolla. Meillä on paljon hyödykkeitä, joiden kohdalla tehdään vahvistettu rajatarkastus, joiden kohdalla katsotaan analyyttisesti mitataan torjunta-ainejäämiä. Ja meillä on tietoa näistä tuontivalvonnoista ja lopuksi meillä on myös hyvin laajoja markkinavalvontoja, noin 80 000 testiä koetta otetaan sekä kotimaisista tuotteista että tuontituotteista, jotta voimme taata näiden tuontituotteiden turvallisuus. Anteeksi, minun pitää nyt keskeyttää, kun meillä on ainoastaan 10 minuuttia aikaa Haluaisin antaa valikunnan jäsenille mahdollisuuden puhua ja ainoastaan komissiolle. Kiitoksia näistä huomioista. No niin, eh, puhujalista on seuraava. Uh, Martin Oswich, Madame Paulus, Madame Azekamp. That's it. Okay, I close the list ja tiimes. So we, we start with the green. vihreät, koska te pyysitte tätä keskustelua. Paulus. Having only 10 minutes left is... Paljon kiitoksia, koska meillä on vain 10 minuuttia aikaa. Tämä on hiukan vaikeaa, mutta minä aloitan äh, kohdasta, joka on minulle kaikkein tärkein. Ähm, Euroopan unionin tuomioistuin teki päätöksen viime vuonna äh, asiassa, joka periaatteessa periaatteessa ähm, oli tapaus, jossa he oli valituksia esitetty direktiivistä 1107 ja siitä, ettei se suojele ihmisten ja ympäristön terveyttä, sillä eh, näissä direktiiveissä ja niihin liittyvissä ohjeissa ähm, ei ollut kylliksi tietoa ja tuon tapauksen yhteydessä tuomioistuin totesi, että yritykset eivät voi kerta kaikkiaan päättää, mikä on riittävä tietomäärä ja mikä ei ole. Näinhän yritykset voisivat helposti todeta, että esimerkiksi teleamimia ei ole tarkistettu. Se on kuitenkin tärkeä tekijä. Jäsenmaat voisivat helposti todeta, että toimija on maininnut vaikuttavan aineen olevan teoklapriidi – mutta ehkäpä siinä on muitakin vaikuttavia aineita. Olkaa hyvä ja toimittakaa nämä tiedot. Tiedän kuitenkin, että näin jäsenmaat eivät toimi, joten näitä sekoituksia ei arvioida riittävällä tavalla. Haluaisin tiedustella, kuinka komissio varmistaa sen, että näin tapahtuisi ja kuinka voisimme luoda äh, kasvinsuoja-aineille todelliset äh, säännöt. Äh, mehän tiedämme, että me emme aktiivisten vaikuttaja-aineiden lisäksi valvo näitä muita aineita, mutta niillä saattaa olla merkittäviä vaikutuksia. Toisekseen onko teillä tarkoitus tuosta direktiivistä 1107 siihen ottaa mukaan kaikki, mitä Euroopan parlamentti on vaatinut, en oikein ymmärtänyt, oliko tämä teidän tarkoituksenne, meillä olisi jonkin verran tietoja tämän myötä neonikotiineihin liittyvistä vakavista seuraamuksista. Kun aikaa on näin vähän, niin jätän kysymykset tähän. Kiitos. The first speaker from the Greens. Kiitoksia. Sitten EPP, Rova McKinnis. Kiitos paljon. Muutama kysymys. Eh, tämä liittyy tutkimus- ja kehitysinnovaatioihin. Eh, onko todisteita, todisteita siitä, että nämä eh, torjunta-aineita valmistavat eivät kehittele uusia tuotteita, jos, kun, kun markkinoille pääsyaika aika on niin pitkä, ja jos te, tätä tietoa ei Euroopasta ole, onko, onko muualla. Ja jos katsotaan näitä eh, tuholaisepidemioita eh, Afrikassa ja muualla, niin näiden tuotteiden käyttö eh, joissakin paikoissa voi olla oikeutettua, mutta me haluamme vähentää riippuvaisuutta niistä – minä en ole oikein perillä tästä lupamenettelystä, mutta haluaisin ihan pian kysyä, pikaisesti kysyä, että miten, miten voitaisiin vauhdittaa tätä menettelyä ja saada samalla aikaan hyviä tuloksia? Kiitoksia. Edustaja Molka EPPltä. Ähm, Kiitos. Me olemme kuulleet, että kasvinsuojelu aineiden vähentäminen ja parantaminen on pitkän aikavälin tehtävä. Ja mitä tulee sitten taas torjunta-ainejäämiin elintarvikkeissa Euroopassa, kuulimme, että ne olisivat todella matalat, joka on tärkeä viesti. Ja kolmanneksi saksalaisena voin sanoa epäpoliittisesti, yhä enemmän luomuyritykset ja tavalliset eh, yritykset eh, lähentyvät toisiansa liittyen torjunta-aineiden vähentämiseen. Minusta meidän ei pitäisi eh, tässä nyt kuitenkaan teeskennellä, etteikö luomuviljelyssä käytettäisi minkälaisia torjunta-aineita. Onko paljon tällaisia hätälupia tavallaan jäsenvaltioissa, onko eroa, koska on tietty tiettyjä aineita, kuten esimerkiksi kupari, sulfaatti. Mikä rooli tällä on komission työhön? Kiitoksia. Edustaja Polčak. Děkuji, pane předsedo, já budu také velmi stručný. Podle mého názoru je důležité se zamyslet nad tím, jak podpořit a motivovat. Puhun ihan lyhyesti. Meidän täytyisi pohtia, miten voimme tukea yrityksiä, ja motivoida niitä kehittämään aineita ja niiden korvikkeita. Tämä rekisteröintiprosessi, lupamenettely on pitkällinen ja eh, vaikea. Haluaisin kysyä komissiota, miten me voimme tukea ja motivoida yrityksiä, jotta ne kehittäisivät eh, näitä aineita, koska uskoakseni markkinoilla eh, ei ole riittävästi tarjontaa. No sitten eh, tiedot, eh, meillä pitäisi olla enemmän tietoa toksisuudesta jäsenvaltioille. Kiitoksia SND, Maria Arena. Kiitoksia. Äh, te juuri sanoitte, että mitä tulee näihin äh, tuotantotuotteiden myrkyllisiin jäämiin. Kyseessä on aivan sama ulottuvuus kuin äh, Euroopassa tuotetuissa tuotteissa. Olemme kuitenkin kuulleet, että meillä on ollut pohdintaa siitä, että tällainen, tällaiset jäämät kiellettäisiin elintarvikkeissa, jotka on tuotu. Tämä liittyy e-, eurooppalaisten kemian alan lobbien toimintaan. Mielestäni nyt on aivan tärkeää selventää se, mitä te olette tekemässä Minkälainen muutos tulee tapahtumaan näissä tuottujen elintarvikkeiden myrkyllisten jäämien kohdalla? Ja jos meillä on esimerkiksi banaaneja, meillä on hyvin korkeita torjunta-ainepitoisuuksia. Niistä ei kuitenkaan jää jäämiä banaaneihin, vaan ne vaikuttavat biodiversiteettiin. Meidän pitäisi puuttua ehkäpä näihin tapauksiin, joissa torjunta-aineiden käyttö vaikuttaa biodiversiteettiin, vaikka se ei jää jääminä lopputuotteeseen. Ja tämän lisäksi haluan todeta, että rajatarkastuksiin liittyen minä luotan rajatarkastuksiin, mutta tiedämme, että meiltä puuttuu resursseja rajoilta. Me olemme esimerkiksi laittoman hakkauksen alla tarkastelleet näitä tilanteita. Meillä on Belgiassakin sellaisia tilanteita, joissa tukkeja tuodaan laattomasti Antwerpenin satamaan. En tiedä, kuinka voisimme elintarvikkeiden myrkyllisiä jäämiä tarkastella Eurooppaan tuoduissa elintarvikkeissa, jos emme pysty edes näitä tukkeja ja niiden matkaa tarkastelemaan. Minulla on kyllä hyvin paljon epäilyksiä. Meidän täytyy olla hyvin, hyvin varovaisia näiden myrkyllisten jäämien suhteen. Paljon kiitoksia edustaja Shrek. E, dziękuję, panie przewodniczący. Nadrzędnym celem rolnictwa jest niestety... Kiitos. Maatalouden tavoitteenahan on ikävä kyllä maksimoida tuotanto ja samanaikaisesti maksimoida tuottajien e, voitot. Ja silloin he käyttävät torjunta-aineita ja täten tuhoavat ihmisten terveyttä ja luontoa. Tämän tutkijat ja kansalaisjärjestöt ovat todenneet torjunta-aineet tuhoavat vettä pohjavesiä, maaperää ja esimerkiksi kaloja, lintuja, hyönteisiä. Ja ne ovat riski kuluttajille ja maanviljelijöille. Siksi kysymyksenikin. Pellolta pöytään ohjelmassa tarkoitushan on tuottaa terveellistä ruokaa kestävin keinoin. Aiotteko te rajoittaa rajoittaa torjunta-aineiden käyttöä ja ottaa käyttöön myös äh, tehokkaan äh, valvonnan. Muistuttaisin teitä, että äh, esimerkiksi yksi tehdas suljettiin, koska, tai laboratorio suljettiin, koska siellä testattiin aineita eläimillä. Thank you, Chair. Edustaja Martintich, uh, Renew. Uh, let me start with a bit of a disappointment that uh, the refit, that the... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Uh, haluaisin odottaa toteamalla, että refit, uh, joka piti tulla ulos komissiosta jo noin vuosi sitten, uh, sitä ei meillä vieläkään ole. Ja sen sijaan meillä on tämä hyvin, hyvin painava asiakirja parlamentin palveluista, joka tuo selkeästi esiin sen, että meidän tapamme toimeenpanna direktiiviä um, anteeksi, asutusta ei ole kovinkaan hyvä eikä tuota tarvittavaa tulosta. Siksi olen tyytyväinen siihen, että komissiosta on nyt tulossa uutta. Olemme nähneet, että uusia aloitteita on tulossa. Niiden tarkoitus on nopeuttaa uusien ratkaisujen käyttöönottoa ja tähdätä siihen, että luovumme asteittain vanhoista. Kuitenkin haluaisin mennä tiettyihin yksityiskohtiin. Ensinnäkin komissio sanoi, että 50 prosenttia käytöstä on matalan riskitason torjunta-aineita. Tämä kuulostaa aivan siltä, kuin joku sanoisi, että uusista energianlähteistä, joita me nyt rakennamme, puolet on uusiutuvia. Mehän tarvitsisimme 100 prosenttia torjunta-aineista vaarattomiksi. Kuinka voimme tätä prosessia nopeuttaa? Ja toiseksi, mitä me teemme näille luvan myöntämisille artiklan 17 äm, mukaisesti? Välillä minusta tuntuu äh, erikoiselta, että meillä on tällaisia äm, lupia torjunta-aineille, joita annetaan vaikka taikka niillä on ominaisuuksia, jotka tulevaisuudessa tekisivät niiden lupien saamisen mahdottomaksi, ja kuitenkin näin tapahtuu. Kiitoksia. Kiitoksia. Pesticide risk assessment guidelines prove... Nykyiset ohjeet riskien arvoin, arvioimiseksi terveydelle eivät, e, eivät koske Eh, ympäristöä ja tämä johtuu siitä, että tutkijat ja tieteen edustajat eivät ole mukana ja eh, riskin arviointiin tarvitaan myös tieteellistä asiantuntemusta, jotta voidaan vähentää uhkaa luonnon monimuotoiselle. Ja myös, myöskin eh, eräät valmistajat ovat mm, tehneet petoksia näissä näiden arviointien yhdessä. Me tarvitsemme siis riippumattomien tutkijoiden arvioita eikä eh, alan itsensä tekemiä eh, tutkimuksia arvioita. Ja myöskin komissio on ollut sitä mieltä, että tarvitaan eh, tiet, tieteellisen kir- kirjallisuuden vertaisarvioitu tieto katsotaan riskin arvioinnissa riittäväksi tiedoksi ja ja että eh, torjunta valmistajien omien, eh, suorittamien omien laboratoriotutkimuksien katsotaan siis olevan lähtökohtaisesti puolueellisia. No sitten ne torjunta-aineet, jotka ovat myrkyllisiä ja syöpäaiheuttavia, niin niistä jo esitettiinkin jo kysymys. Kiitoksia viimeisenä edustaja Hansakamp, olkaa hyvä. Ähm, äh. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin olisi hienoa, jos komissio voisi myös vastata kysymykseen, jonka esitin äh, tilintarkastustuomioistuimelle tässä aikaisemmin liittyen IPMn Toinen kysymykseni on, mihin toimenpiteisiin komissio ryhtää varmistaakseen, että aktiiviset äh, tuotteet ja äh, äh, tutkitaan myös esimerkiksi siitä, että ovatko ne karsinogeenisiä, onko niissä hormonihäiritsijöitä ja muuta. Ja sitten näistä uudelleenautorisoinneista. Mitä on tehty, jotta voidaan lopettaa tämä autorisointikausien rutiininomainen pidennys torjunta-aineiden kohdalla? minun käsittääkseni kovinkaan paljon ei ole tehty, koska komissio jälleen kerran pidentää käyttöaikaa 34 ainesosalle. Kuulemme usein, että tämä lykkäys johtuu EFSAn työvoimataakasta. Miksi ette käytä artikla 21? Ja esimerkiksi jotkut tietyt aineet todettiin jo 2010 myrkyllisiksi, niin, ja minkä vuoksi proksikonosol on saanut nyt pidennyksen? Mikä tämä status nyt on skopa jälkeen? Ää Kiitoksia. Nyt antaisin komissiolle kolme minuuttia aikaa, ei sen enempää, sillä sen jälkeen äh, meidän täytyy keskustella ihan pikkuasiasta, nimittäin koronaviruksesta, ja teillä on ähm, paljon kysymyksiä vastattavanne. Olkaa hyvä. Um, substance. Teen parhaani. Aineet, jotka eivät ole vaikuttavia aineita, siis turvallisuus, syner, tästä ja näistä muista lisäaineista julkaistaan nyt sellainen lista, jossa on kielletyt aineet. Sitten näistä sekoituksista EFSA on edennyt hyvin. Meillä on kaksi loppuraporttia tulossa huhtikuussa. Yksi sanoo, että ja täytyy sanoa, että nämä ovat tieteellisesti hyvin monimutkaisia. Kukaan ei tässä vitkastele, mutta nämä asiat ovat todella monimutkaisia. Työ on meneillään. Ja, meillä, ja, ja siis kahdesta järjestelmästä nähdään EFSAn raportit huhtikuussa. Riippuvuuden vähentäminen, se on kaikkialla tavoitteena. Meidän täytyy pyrkiä vähentämään torjunta-aineriippuvuutta ja auttaa eh, IPM käyttöönottoa maanviljelyksessä. Ja pellolta pöytään on myöskin työkalumme, jolla voidaan tätä asiaa tehdä selväksi ja tiettäväksi. Sitten ehm, peittäminen peittaaminen, siementen pe- peittaaminen saattaisi olla ratkaisu. Silloin tarvitaan paljon vähemmän torjunta-ainetta kuin silloin, kun jos on pakko ruiskuttaa. Siis menetelmänä se on menetelmä, Eh, joka toimii, mutta tietenkin neonikotinoidissa tai niiden, jotka ovat eh, ulkopuolella kiellettyä, niin niiden käytössä ei tietenkään tätä näe. Niin, maanviljely ei todellakaan ole eh, torjunta-aineista vapaa ja myöskään, myöskin luomutuotannossa – yritetään vähentää torjunta-aineiden käyttöä ja, ja myöskin torjunta-aineet, joita käytetään luomuviljelyssä, niillä, niissä on paikotelle omat ongelmansa. Matalariskiset torjunta-aineet, niiden pitäisi ää, tässä pitäisi mennä 200 prosenttiin. Meidän täytyisi eh, päästä siihen, että yritykset räätälöisivät eh, torjunta-aineensa. Niitä minä huomaan nyt, että viittilöitte ja arvaan, että meidän täytyy palata tähän asiaan myöhempänä ajankohtana. Just that, don't forget. Ähm, halusin vain sanoa, että teidän ei pidä unohtaa sitä, että tuo vihreän kasvun ohjelma on vasta tuloillaan. Ikään kuin ajatus siitä, että lähetämme eh, ihmisen kuuhun. Täytyy toivoa, että tulevaisuudessa nämä toiveet ja odotukset komissio pystyy kattamaan. Paljon kiitoksia tästä hyvin kattavasta torjunta-aineiden käsittelystä kaikista mahdollisista näkökulmista. Kiitokset komissiolle ja nyt siirrymme Viimeiseen äh, asiaan esityslistallamme tänään kyseessä on koronavirus. Meillä on siis kaksi puhujaa. Toinen heistä on täällä äm, salissa äh, Santeen pääosastolta John Ryan. Ja tämän lisäksi meillä on Tukholmasta videoyhteyden kautta toinen puhuja. Toivottavasti tämä yhteys toimii. Kyseessä on CDCn johtaja, joka ei Brysseliin päässyt henkilökohtaisesti paikalle, mutta halusimme häntä kuulla koronavirukseen liittyen. Rohamon siis Tukholmasta. Nyt antaisin ensin komissiolle mahdollisuuden kertoa siitä, mikä tilanne tällä hetkellä on ja mitkä ovat komission päivitetyt ohjeet tähän tilanteeseen. Olkaa hyvä. like to inform you about the situation regarding coronavirus. Kiitoksia. Haluaisin kertoa teille Eh, koronavirustilanteesta. Terveysministerit kokoontuivat 13. helmikuuta ensimmäistä kertaa tämän pohtimaan koordinoitua reaktiota ja 13. helmikuuta meillä oli 44 tapausta, jotka oli Euroopan unionissa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa raportoitu. Kolme viikkoa myöhemmin meillä on 3400 tapausta kautta Euroopan unionin, yhdistynyt kuningaskunta Monaco, eh, San Marino ja Sveitsi mukaan luettuna. Siis 44 ja 3400 siinä on ero. Useimmat tapaukset ovat Italiassa, siellä on yli 2500 tapausta. Tällä hetkellä Kiinaa lukuun ottamatta maailmanlaajuisesti eh, Korean tasavalta, jossa on yli 5000 tapausta, Italiassa on yli 2500 ja Iranissa on 2300 tapausta. Virus vaikuttaa 70 maassa kautta maailman ja Euroopan ECDC, eh, e joka puhuu myöhemmin, eh, antaa päivityksiä päivittäin ja päivittäisiä eh, riskiarviointeja ja teknistä, teknisiä arviointeja suurelle yleisölle ja, ja ECDC toteaa, että riski, joka liittyy infektioon Euroopan unionissa – on tällä hetkellä keskinkertainen tai korkea, jos otetaan huomioon taudin vaikutus ja sen tarttuvuus, tar, tartuntariski. Tämä ei ole tietenkään tilanne, ole samanlainen kaikkialla, mutta tilanne Euroopan unionissa on vielä Eh, hallinnassa ja meillä on vielä eh, tavoitteena tämän epidemian hallitseminen niin, että nämä tautiryppäät hallitaan ja pysäytetään niin, että ne eivät leviä. Ja samaan aikaan, kun olemme tässä valmiusvaiheessa, niin me pyrimme myöskin parantamaan valmiustilaa, joka nimenomaan liittyy eh, siihen, että tauti ryhtyisi le- leviämään ja, ja terveydenhuoltojärjestelmät ovat valmistautuneet suuriin suuriin potilasmääriin. Eli siis valmistaudutaan siihen, että jos suuri määrä potilaita tulee terveydenhuoltojärjestelmään ja pyritään su- samaan aikaan suojelemaan korkean riskin omaavia ihmisiä, esimerkiksi vanhuksia ja, ja pitkäaikaissairaita. Puhumme myöskin jäsenvaltioille riittävästä rahoitustasosta tähän varautumiseen liittyen ja niiden pandemiasuunnitelmista. Jokaisella jäsenvaltiolla oma pandemiasuunnitelma. Komissio tarjoaa tätä tukea ja opastusta ja myöskin rahallista ja logistista apua ja tietenkin työskentelemme yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, niin kaikki kansanterveydelliset keinot ovat jäsenvaltioiden juridisella vastuulla. Ja jos ajatellaan nyt niitä toimia, toimia joita jäsenvaltioissa su, suunnitellaan tai jo toteutettu, komissio eh, muistuttaa, että niiden pitäisi olla suhteessa uhkaan ja tieteelliseen tietoon perustuvia ja, ja nimenomaan su- kohdistettuja pandemian vaiheeseen. Toimiin pitäisi, toimi, toimien tarkoitus on se, että tartuntaketju katkaistaan mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman nopeasti hallita ja pysäytetään virus. Esimerkiksi toimet saattavat olla seuraavanlaisia. Tämä ei ole kaiken kattava lista arvioidaan julkisten tilaisuuden järjestämisiä, Eh, koulujen sulkemista, eh, suojautumisvälineiden tarjoamista niissä paikoissa, joissa tartuntaan mahdollisuus on suurin. Eh, ja esimerkiksi lääketieteen opiskelijoiden ja eläköityneiden terveydenhuollon asiantuntijoiden kutsuminen takaisin töihin ja teollisuuden kanssa yhteydenpito siitä, että voiko se tarjota välineitä. Ja lisäksi ne toimet, joilla pyritään lievittämään lievittämään ja estämään taudin leviämistä, esimerkiksi karanteenitoimet. Kaikki nämä toimet ja se, milloin ne pitäisi toimia, nämä ohjeet on, on annettu komission taholta jäsenvaltioille. Ja Tämä on, on siis ECDCn taholta ja komission taholta. Jos ryhdytään oikea-aikaisiin toimiin nyt, voidaan viivyttää epidemian kehitystä ja hallita sitä. Tämä e, epidemian hidastaminen on hyvin tärkeää, koska se mahdollistaa terveydenhuoltojärjestelmille se, että ne valmistautuvat potilasmäärän kasvuun ja se saattaa antaa esimerkiksi viruslääkkeiden kehittämisen. Sen takia komissio suosittaa, että valmiussuunnitelmat käynnistetään jäsenmaissa. Myöskin olemme kehottaneet jäsenvaltioita pyrkimään viestimään suuren yleisön suuntaan on ja asianmukainen ja totuudenmukainen tiedottaminen on, on tärkeää ja meidän täytyy perustaa tiedotus faktoihin ja, ja pyrkiä taistelemaan valeuutisia vastaan. Komissio on jatkuvassa yhteydessä jäsenvaltioihin ja käyttää kolmea keinoa. Tämä varhaisen varoituksen järjestelmä, sitten terveysturvallisuuskomitea jossa kokoontuvat terveysministeriön virkamiehet korkealla tasolla ja meidän viestintäverkostomme, viestiäverkostomme, joka kokoaa yhteen ne, jotka viestivät suurelle yleisölle. Ja nämä verkostot luovat synergiaa viestitykseen me emme voi sulkea pois et, sitä, että tämä epidemia leviäisi laajemmalle Euroopassa, mutta on tärkeää toimia koordinoidisti. Ja kun toimia koordinoidaan naapurimaiden kanssa, ne ovat eh, paremmin toimivia ampia. Jäsenvaltioilla on suuri mahdollisuus vaikuttaa EUn reaktioon ja maailman terveysjärjestö ei tällä hetkellä suosittele eri, erityisiä matkustuksen tai kaupan rajoituksia. Meidän tulisi siis eh, seurata ECDC eh, e ja maailman terveysjärjestön suosituksia ja 13. Eh, helmikuuta terveys, terveysministeriö oli tätä mieltä. Ja nyt komissio on aloittanut suojavarustuksen hankkimiseksi tarjousmenettelyn ja, on ja myöskin lääketie- lääkkeellisten vastatoimien suunnittelu on meneillään. Ja meillä siis on markkinoilla pula näistä välineistä ja sen takia Eh, tämä uhkaa meitä. Ja, ja nämä yhteistoimet esimerkiksi laboratoriotuen muodossa jäsenvaltioissa ja on pyritty auttamaan jäsenvaltioita parantamaan laboratorioitaan ja ja ECDC ja muut virastot ja myöskin EMA ja EASA ovat myöskin kehittäneet erilaisia materiaaleja tämän kriisin kanssa äh, käsittelyyn. Ja sisärajojen suojeleminen 26. helmikuuta äh, terveysministerit tapasivat Roomassa ja äh, pyrittiin, pyrittiin vastaamaan siihen tarpeeseen, jolla on, joka on nopean reaktion tässä tilanteessa ja on päätetty, että tässä vaiheessa ei pidä ryhtyä mihinkään eh, kohtuuttomiin ja liioteltuihin ja tehottomiin toimiin. Ja, eh, ja terveysministerit kokoontuvat jälleen huomenna ja me suosittelemme tehokkaita ja kohtuullisia toimia ja pyydämme jäsenvaltioita eh, kertomaan tarpeistaan EUn tuelle eri osa-alueilla. Ja Johannes Lukna, kollegani, joka on eh, hätätilahallinnan eh, johtaja, ja hän on myöskin valmis eh, osallistumaan tähän keskusteluun. Kiitoksia tästä. Tämä saattaisi olla ehm, osa vastauksista. Meillä on näihin erityistehtäviin liittyen liittyen kysymyksiä. Nyt antaisin ECDCn ähm, edustajille puheenvuoron videoyhteyden kautta. Paljon kiitoksia, että liitytte joukkoomme. Paljon kiitoksia myöskin parlamentin tekniselle yksikölle, joka on onnistunut äh, kaikki tekniset ongelmat tähän äh, reaaliaikaiseen videokonferenssiin ratkomaan. Me olemme yhteyksissä nyt Tukholmaan ja niin on tulkkauskin. Siksi meillä on tällainen 1960-luvun IT-laite tuolla reunassa, mutta ilmeisesti se on tarpeen. And uh, the floor is yours. Paljon kiitoksia ja teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Much, Mr. Chair. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja tästä kutsusta. Haluaisin kertoa teille ajankohtaisesta tilanteesta ja selottaa meidän viimeisintä Äh, taudin leviämisen äh, tilannetta. Te näette tästä kuvasta äh, tämän yleisen epidemiologisen tilanteen maailmassa. Yli 95 000 tapausta. Voisiko joku korjata tuon näkymän ähm, näytöllä niin, että meillä olisi vain yksi näyttönäkymä. Yeah. So here you see the... Tässä te näette tilanteen maailmanlaajuisesti yli 95 000 tapausta ja lähes 330 000 testiä. Kuol... Tuo sininen äh, pylväs näyttää kuinka paljon. Kiinan ulkopuolella on raportoitu tautitapauksia ja viime viikon jälkeen on ilmoitettu enemmän tapauksia Kiinan ulkopuolelta. Seuraava kuva näyttää tilanteen EU-sta, jossa on Sveitsi, Iso-Britannia ja muut. Meillä on lähes 440 000 tapausta, tästä 20 kuollutta. Nämä keltaiset pylvät ovat raportoidut äh, tapaukset Italiasta ja näette 21. helmikuuta Italiassa oli neljä raportoitua tapausta ja kahden viikossa, kahdessa viikossa ne nousivat yli kolmeen tuhanteen, joka osoittaa, mikä potentiaali tällä viruksella on levitä. Kuluneena kahtena viikkona COVID-19 äh, tartuntaluvut ovat lisääntyneet myös Ranskassa, Saksassa ja Espanjassa – ja EU-maat ovat nyt hieman eri vaiheessa siitä, että on hyvin muutama maa, jossa ei ole lainkaan raportoituja tapauksia, ja muutamaan jäsenvaltioon, jossa on hyvin suuria tartuntaklustereita. Me valvomme tilannetta hyvin tarkkaan ja tämä tartuntojen lisääntymistä ja arvioimme tilannetta koko ajan ja sen vuoksi me olemme julkaisseet viime maanantaina uuden riskiarvioinnin, joka on viides äh, update äh, tästä. John Ryan jo mainitsi tämän riskin äh, ihmisille EU-ssa ja ETA-maissa sitä pidetään tällä hetkellä kohtuullisena ja, tai korkeana jopa. Ja se johtuu siitä, että tartuntojen määrä, raportoitujen tartuntojen määrä on kasvanut samoin kuin niiden eh, tartuntojen määrää, joilla ei ole minkäännäköistä yhteyttä tälle eh, tartunta-alueelle. Eh, klusteririski COVID-19 sellaisten klustereiden kuin Italiassa, niin tulevina viikkoina näemme sen uhan äh, kohtuullisena tai korkeana. On todennäköistä, että me tulemme näkemään muissa EU-maissa vastaavanlaisia klustereita kuin Italiassa. Ja meidän mielestämme on hyvinkin todennäköistä, että tämä tulee, äh, tartunta tulee siirtymään äh, useampiin maihin ja klustereita tulee enemmän ja ne tulevat olemaan suuria. Tässä riskinarvioinnissa me olemme kuvailleet myös monenlaisia skenaarioita, joihin olemme lisänneet myös ne toimet, joihin pitäisi meidän mielestämme ryhtyä silloin, kun maassa on tällaisia klustereita. Kluster nolla, eli ei raportoituja tapauksia, joilla maiden täytyy katsella omia valmiusohjelmiansa ja olla valmiita aktivoimaan ne. Kluster yksi, Skenaario yksi on, kun on tilanne, jossa on paljon tuontitartuntoja ja hyvin pieniä klustereita näiden tapausten ympärillä. Sitten skenaario kaksi, tilanne, jossa on yhä enemmän tartuntoja ja laajemmalle levittyjä tartuntoja paikallisesti maassa. Skenaario kolme, nämä paikalliset tartunnat kasvavat ja paine eh, terveydenhuoltojärjestelmää kohtaan kasvaa. Ja skenaario neljä on tämä tilanne, jossa meillä on eh, hyvin pitkälle levinneitä tartuntoja ja terveydenhuoltojärjestelmä on ylikuormittunut eh, johtuen nimenomaan suuresta vaatimuksesta ja tarpeesta intensiivihoitoon, ja työntekijät terveydenhuoltoalalla ovat äh, ylikuormittuneita ja ei ole tarpeeksi esimerkiksi diagnostisointitestikapasiteettia, äh, turvavälineitä ja niin edelleen. Vain äh, muutama maa on vielä tässä ykköskenariossa. Suurin osa ovat matkalla kohti skenaario kakkosta. Haluan vain toistaa, mitä DG Santesta sanottiin. Nyt on se aika, kun jäsenvaltioiden tulee aktivoida valmiusohjelmansa, varsinkin eh, mitä tulee terveydenhuoltoalan eh, kapasiteettiin, sairaalasänkyjen määrään ja eh, val- tarkistusten määrään, testien määrään. Meillä on ECDC ja WHO: yhteinen ryhmä. Me olimme viime viikolla Italiassa tukemassa paikallisia ja alueellisia viranomaisia niiden pyrkimyksissä kontrolloida tartuntoja. Raportista keskustelemme juuri nyt. Me olemme valmiita auttamaan myös muita jäsenvaltioita, mikäli meitä pyydetään. Tällä hetkellä meillä on noin 60 henkilökunnan jäsentä, jotka työskentelevät vain ja ainoastaan COVID-19-kysymyksen parissa. Ja äh, hätäkeskus on äh, aktivoitu korkeimpaan äh, hätätilaan ja julkaisemme joka päivä tilannetiedotuksia nettisivuillamme ja näiden päivittäisten tilannetiedotusten lisäksi, joita päivittäin julkaisemme, olemme valmiita tukemaan jäsenvaltioita. Ja tähän voi kuulua joko se, että meidät kutsutaan paikan päälle tai että annamme etänä ohjausta video- tai puhelinyhteyden kautta, jos meiltä halutaan esimerkiksi koulutusta tai asiakirjojen vaihtamista tai niin edelleen. Luonnollisesti teemme läheistä yhteistyötä DG Santen kollegoiden kanssa, WHO kanssa, varsinkin niiden Euroopan toimiston kanssa, mutta myös Geneveen, USA, Kiinan ja Afrikan terveysviranomaisten kanssa. Olemme konsultoineet eh, meidän neuvontavaa foorumiamme ylimääräisin eh, videokokouksin ja miettineet sitä, millä tavalla nykyiseen eh, kehittyvään tilanteeseen voidaan soveltaa nykyisiä keinoja. Me jatkamme tätä ja jatkuvasti arvioimme tilannetta uudelleen ja päivitämme tilannetta. Haluan myös painottaa, että nettisivumme lisäksi Meillä on myös ECDC, e eh, tällainen hätäraporttiappi, jonka voi eh, ladata puhelimeensa, jossa on erityinen eh, appiosa COVID-19. Ja voitte käyttää sitä puhelimen kautta. Kiitoksia huomiostanne ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Paljon kiitoksia ennen kuin annan jäsenille puheenvuoroja teille tiedoksi ensi viikolla. Meillä on ähm, koordinaattoreiden komission jäsen äh, Kiniksen kanssa keskustelu. Hän ei päässyt paikalle tänään, mutta torstaina käymme siis keskustelua koronavirukseen liittyen. Nyt antaisin, äh, nyt on lista, Liisa Kytelän Mörati, Tardino. Madame Kosinska, Madame Azekamp, Madame Rondinelli. Wow, wow, wow. Okay, so one, two, three, four, five, six more. Eli meillä oli vielä kuusi lisäpuheenvuoropyyntöä näihin mainittuihin lisäksi. Nyt sulimme listan. Pitriise EPP, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komissiolle ja erityisesti Rova Amanille ECDCstä. Tilanne on hankala. Minähän olen lääkäri ja kun puhun kollegoiden kanssa, jotka ovat asiantuntijoita virusalalla, eh, he eivät kykene antamaan oikeita vastauksia ja sen vuoksi en todellakaan eh, kadehdi niitä, joiden on tehtävä päätöksiä. Meidän täytyy pysyä rauhallisina ja usein sanotaan, että ei saa panikoida, mutta psykologiasta tiedämme, että se, että sanoo, että eh, ei paniikkia, se on paras väline aiheuttaa paniikkia, joten ehkä paras on sanoa, että pysytään rauhallisina. On muita kuolettavia sairauksia, jotka tappavat ihmisiä enemmän päivittäin ja viikoittain. No, mutta kaikesta huolimatta tilanne on vakava ja meidän täytyy olla varuillamme. Ensin, ensin haluaisin äh, lähettää hieman kritiikkiä molemmille puhujille. Jos nyt kuulin ihan oikein ja, ja puhuinkin tässä kollegan kanssa siitä, niin vaikuttaa siltä, että nämä luvut, joita komissio täällä äh, esitti ja äh, ne luvut, joita Roa Amon ilmoitti, ne eivät olleet samoja. Näin ei saa olla. Kyllä teidän täytyy ennen tällaista tapaamista huolehtia siitä, että teillä on samat luvut. Toinen sanoo 3400 ja toinen sanoo 4200. Näin ei saa toimia. Tässä täytyy parantaa. Ja yksi asia, mikä herättää ehkäpä öö, huolestumista, mutta meidän täytyy katsoa totuutta silmiin. Kumpikaan näistä luvuista ei pidä paikkaansa. Ne ovat huomattavasti korkeammat nämä luvut Euroopassa. Niitä ei vain ole diagnostisoitu vielä. Ikävä kyllä Italiassa meillä on sata kuolintapausta. Ja jos lähdemme siitä, että luojan kiitos tämä virus ei ole niin tappava 0,5 asiantuntijoiden mukaan sairastuu tähän tautiin, tai siis ne, jotka sairastuvat tähän tautiin, 0,5 prosenttia kuolee. Eli siis jos on 100 kuollutta, niin se merkitsee, että sairastuneita on vähintään 20 000 Italiassa. Minun kotimaassani Saksassa, kuten virallisesti sanotaan, Meillä on noin 200 tapausta, mutta niitä on huomattavasti enemmän vain siksi, että jokaista tapausta ei testata. En nyt tässä lähde puhumaan sen vuoksi, että kaikki pitäisi testata, mutta ainakin potilaat, joilla on kuumetta ja keuhkoongelmia, mutta jos on nuhaa, niin ei, koska covid ei aiheuta nuhaa, vaan keuhkoongelmia. Ja silloin meidän täytyy testata, jotta tiedämme, mitä oikeasti tapahtuu. Ja ihan kuin meillä ei olisi tarpeeksi ongelmia muutenkin, mutta kun tämän saa, jos me voimme, voisimme rajoittaa tätä sairautta, me emme kykene sitä kokonaan keskeyttämään, mutta se vaatii varmasti Euroopan julkisen toiminnan hieman hita, hidastamista tai alentamista. Eli ei tehdä niitä asioita, jotka eivät ole välttämättömiä. Se olisi mielestäni järkevää. Ja minun täytyy sanoa, että eilinen tapahtuma Greetan kanssa eh, oli jo siinä rajoilla, ihan rajoilla siinä, mitä pitäisi tehdä eh, ja keitä parlamenttiin ylipäätään ulkopuolisia päästetään. Ensi viikolla on täysistunto, tästä on puhuttu hyvin paljon, minä en sitä päätä. Mutta uskon, että jos me lähdemme Strasbourgin, meidän täytyy huolehtia siitä, että mikäli joku diagnostisoidaan sairaaksi Strasbourgissa, että meillä on turvallinen mahdollisuus saada ihmiset takaisin koteihinsa niin, että meidän työntekijämme eivät ole erossa perheistänsä, niin että olisi mahdollisuus ainakin toteuttaa karanteeni omassa kodissaan eikä Strasbourgissa. Se olisi mahdollista ja se täytyy sitten huolehtia kaikille Ajatelkaapa, että Ursula von der Leyen saa tartunnan Italiassa, että hän jäisi silloin siellä karanteeniin. Kyllähän se täytyisi olla mahdollista, että hän pääsee Brysseliin karanteeniin ja voi jatkaa työtään. No ihan lyhykäisesti vielä poliittisista vaatimuksista. Minä tiedän, että minulla on rajallisesti aikaa puheenjohtaja tuolla huitoa, mutta me tarvitsemme enemmän Eurooppaa. Me tarvitsemme enemmän Eurooppaa koordinoimaan asioita ja suositusten pitäisi olla samanlaiset vastaavassa tilanteessa. Minä tiedän, että komissiolla on erilaisia oikeudellisia mahdollisuuksia, mutta meidän täytyy poliittisesti olla vahvempia ja antaa yhteinen, yhteisiä suosituksia ja tehdä enemmän yhteistyötä esimerkiksi suojavarusteiden hankinnoissa ja esimerkiksi äh, hoito ja, ja rokotuskehittelyssä. Äh, Haluaisin kuulla paljon enemmän komissiolta sitä, miten voisimme yhdessä toimia. Voisin sanoa huomattavasti enemmän, mutta koska minulla ei ole aikaa, niin päätän tähän. Okay, so, uh, Pyytäisin, että pitäydytte Envivaliokunnan asioissa. Mehän emme päätä ensi viikon täysistunnon tapahtumapaikasta. Ja jos voisitte pitäytyä puheajassa, tämä tekisi mahdolliseksi kaikille puhujille käyttää puheenvuoro. Se olisi hienoa. Niin, Jutta Gytelän, SND-ryhmä, olkaa hyvä. Tack, herr ordförande. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komissiolle ja kiitoksia tohtori Amondille ECDstä Tämä oli todella hyvä katsaus ja vaikuttaa tärkeältä, että meitä, meille annetaan päivitettyjä tietoja, että me Euroopan parlamentin taholta voimme myöskin ti- tiedä, että me olemme osa tätä verkostoa ja meidän kaikilla on tehtävämme ja, ja meidän myöskin on tärkeää, että että terveysministerit ovat tehneet kaikkensa, että voi estetään tartuntoja, että myöskin, että sitten kun ihmiset sai, sairastuvat, niin on tarpeen, että meidän järjestelmämme toimivat ja että, toi, että meillä on meillä on oikeat, oikeat toimet ja myöskin meidän, me tarvitsemme myöskin karanteenitoimia ja on, hy, on hyvä, että ihmiset voivat olla kotona, jos, jos heillä jos heillä on koronavirus ja että he eivät tapaa ketään sen aikana. Mielestäni niin tämä on kohtuullista. No, olen samaa mieltä kuin Peter siinä, että ei ole hyvä, että numerot eivät täsmää. Ja kun puhutaan siitä, kuinka pitkän ai, pitkä itämisaika on. Ensin sanottiin, että se on pari viikkoa ja sitten sitä pidentiin pidennettiin. Siinä tämän asian ympärillä on epävarmuutta. Olisi parempi, että kuvattaisiin selvästi myöskin epävarmuus ja, eh, ja eh, eh, Tämä ei ole niinkään ECDC, joka tätä on tehnyt, vaan asiantuntijat ylipäänsä, jotka ovat esiintyneet tiedotusvälineissä, ovat esittäneet asioita epä, epävarmasti. On, on parempi olla epävarma kuin olla varma ja sitten korjata itseään myöhemmin. Ja eh, tässähän tartunnan estäminen, eh, me, siitä ei puhuttu. Meidän täytyy siis tämä, tämä Eh, meidän, täytyy siis pyrkiä estämään tarjuntoja, tartuntoja, ei vaan vain niiden suhteen, toimia niiden suhteen, jotka ovat jo saaneet tartunnan. Jos eh, kouluja suljetaan ja niin poispäin, ryhdytään omiin toimiin, jos tuntuu siltä, että ei toimet eivät ole riittäviä. Minkälaista ennaltaehkäisevää toimintaa voitaisiin eh, harjoittaa nyt, että voitaisiin tätä, näitä tartuntoja ennaltaehkäistä? No päätän, että koska tämä, te, e, tämä on tietenkin tärkeää, että tärkeää sen takia, että meillä on toiminta, jossa ihmiset tapaavat. E, mitä toimintaa voidaan tartuntavaaran vuoksi rajoittaa? New Mr. Stefanuta. Edustaja Nuta, uh, New Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult pentru prezent. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset tästä ähm, esityksestä, joka on erittäin hyödyllinen. Tiedän, että tartuntatautien torjuntavirasto käsittelee näitä kysymyksiä, mutta olisin halunnut tietää, mikä on Euroopan komission strateginen ajattelutapa ähm, kuinka me toimimme terveydenhuoltohenkilökunnan ja lääkkeiden suhteen. Olemme nähneet, että jäsenmaissa on yhä enemmän pulaa. Emmekä nyt saa langeta sellaiseen ansaan, että jokainen jäsenmaa säilyttää vain itselleen omat resurssinsa eikä jää niitä muiden kanssa. Onko teillä jonkinlainen B-strategia asian suhteen, jos jonkin jäsenmaan sisältä nämä resurssit loppuvat ja rajat onkin suljettu. Mitä Euroopan unioni voisi tehdä sellaisessa tilanteessa? Ja sitten toinen kysymykseni. En kuullut, mikä on teidän ECDCn sovelluksen nimi? Tuon sovelluksen nimi voisitteko antaa sen kaikille? Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Tardino. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä on keskusteltu Italiasta ja siitä tilanteesta, joka tartunnan suhteen tällä hetkellä on. Italia on yksi niistä maista, joissa äh, hyvin avoimella tavalla äh, reaaliaikaisesti on äh, kerrottu siitä, mikä tilanne on. Ja ehkäpä, ja tässä todellakin korostan sanaa ehkäpä, muissa jäsenmaissa näin ei ole tehty. Tällä on ollut seuraamuksia ei vain suoraan tämän viruksen hallinnassa, vaan myöskin taloudellisia seuraamuksia. Me olemme tässä esittäneet kysymyksen, sillä jo monen ähm, päivän ajan olemme kuuneet äh, vaatimuksia siitä, että äh, vaadittaisiin lisää äm, todistuksia Italiasta näiden tartuntojen suhteen ilman mitään ähm, perusteluja. Tässä kyseessä on monien jäsenmaiden vaatimus, joka asettaa ähm, tuotteiden ja vapaan liikkuvuuden Euroopan unionin sisällä kyseenalaiseksi. Se ei ole perusteltua. Tämä koskee italialaisia tuotteita esimerkiksi kuten elintarvikkeita meillä on tässä vaarana, että luomme, ähm, aiheutamme haittaa meidän taloutemme hyvin tärkeälle sektorille. Äh, onko meillä nyt sellaisia tilanteita, joissa on todellakin perusteltu tällaisia lisätodistuksia pyytää? Ja mitä tulisi ajatella tällaisista käyttäytymismalleista, jotka asettavat vapaan liikkuvuuden kyseenalaiseksi ja jumittavat italialaista vientiä? EFSAkin on kuitenkin vahvistanut sen, että virus leviää ilmateitse. Ei ole mitään tieteellisiä ajatu, perusteita sille, että, sillä ajatukselle, että tämä virus voisi levitä elintarvikkeiden kautta. Kiitoksia. Kiitoksia Paris vihreistä. Thank you very much. Paulus. And thank you very much for... Kiitos tästä päivityksestä ja kiitos siitä, että kerroitte, mihin toimiin jäsenvaltioiden tulisi ryhtyä ja mitä neuvoja ne saavat. Olen samaa mieltä kuin Peter Liise että meillä on varmaankin paljon enemmän tapauksia, joista ei ole raportoitu, koska ihmiset eivät ole kovin sairaita, eivätkä e- edes mene lääkäriin. Me tiedämme myös, että lapset eivät oireille usein lainkaan tai heillä ei ole oireita, jotka tunnistettaisiin vakavaksi sairaudeksi. Myös minä uskon, että meillä on paljon enemmän tapauksia – kuin miltä viralliset luvut näyttävät. En ole samaa mieltä Peter Liisin, Liisen kanssa siitä, että jos me testaamme ihmisiä, joilla on keuhkoongelmia, me emme testaa niitä, jotka ovat viruksen kantajia ja tartunnan lähteitä, eh, koska että ihmiset Nämä virukset eh, eh, siis kasvavat jo nielussa, eh, mutta ennen kuin heillä on yskä, eli SARS, SARSin verrattuna tämä on e-, suuri ero, koska, koska SARS oli, oli vasta kypsymisvaiheessa tarttuva ja sen takia levisi niin nopeasti. Onko eri, eh, onko neuvoja niiden suhteen, jotka ovat eh, haavoittumassa asemassa, esimerkiksi yksin asuvat ja, ja, se, ja ne, joilla ei ole ketään, joka ottaisi selvä, ovat he eh, sairaita, entäpä kadulla asuvat kodittomat, jotka saavat sairauksia, koska he tapaavat niin paljon ihmisiä joka päivä, eivätkä asu usein kovinkaan puhtaissa oloissa joita ei kukaan koskaan desinfioi. Entäpä ihmiset, jotka ovat hyvin pienissä tiloissa. Ajattelen esimerkiksi Lesboksen Morian keskusta, joka lähennetti eh, joka eh, on rakennettu kolmelle ihmiselle, jossa nyt on 10 000 ja 7 000 lapsia. Tällaiset Tällaisissa paikoissa virukset äh, hän leviävät hyvin nopeasti. Kiitoksia ECRstä Kotsinska, joka on myöskin ECDCn kontaktihenkilöitä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Seutsopimuksen artikla 168 toteaa selvästi, että jäsenmaat ovat yhä vastuussa terveydenhuoltojärjestelmiensä toiminnasta. Mielestäni on välttämätöntä, että jäsenmaat aktiivisemmin luovat äh, valmistautumissuunnitelmia. Niiden pitäisi kasvattaa myöskin sairaaloiden äh, lääketieteellistä valmiutta, mitä tulee infektioiden äh, torjumiseen. Siksi on tarpeen, että me valmistaudumme nyt seuraavaan vaiheeseen, potentiaalisiin skenaarioihin, joita ECDC on maanantaina julkaistussa riskiarvioinnissa tunnistanut, kuten esimerkiksi ja erityisesti tuo skenaario numero neljä. Tällä tässä tilanteessa terveydenhuoltopalvelut ähm, eivät pysty vastaamaan resurssipuulan vuoksi avun tarpeeseen. Tämän lisäksi meillä on ongelmia diagnostisen testin puutteen vuoksi. Sitä ei ole markkinoilla kylliksi. Myöskin meillä on ollut lääkepulaa Euroopassa viime aikoina ja koronavirus saattaisi katastrofaalisella tavalla pahentaa tätä tilannetta. Kysymykseni on seuraava. Voiko Euroopan unioni todellakin kohdata sellaisen ongelman, että lääkkeet loppuvat apteekeista. Minkälaisia suunnitelmia Euroopan komissiolla on, eh, jotta me voisimme jakaa eh, ja kuljettaa lääkkeitä kylliksi, jos tämä epidemia Euroopassa jatkuu. Ja haluaisin myöskin tietää, onko komissiolla tarkoitus eh, esitellä suunnitelmia kilpailun väärinkäytösten osalta ja lääkkeiden, lääkkeisiin pääsyn osalta. Kiitoksia. E. Edustaja Haasekamp, Kue. Öm, ja kiitos. Hyvin paljon on jo tehty tämän koronaviruksen leviämisen estämiseksi mutta minusta puhutaan liian vähän siitä, miten estetään seuraavan viruksen puhkeaminen tulevaisuudessa. Influenssa, SARS, Sika, äh, influenssa, Ebola, ne ovat kaikki tauteja, joita esimerkiksi äh, linnut ja muut äh, levittävät. COVID-virus, hän lähti ihmisistä ennen kuin, lähti eläimistä ennen kuin ne li, tarttuivat ihmisiin. Ihmiset käyvät kauppaa eläimille, jotka kuuluvat oikeastaan metsään, äh, ei vain Kiinassa, vaan myös täällä Euroopassa. Eli se tapa, jolla me äh, toimimme eläiden parissa, lisää myös riskiä nykyisen kaltaisten virusten leviämiselle. Eli tekeekö komissio minkäänlaista ennaltaehkäiseviä toimia, jotta esimerkiksi kiellettäisiin täysin kauppa, villieläimillä käytävä kauppa? Ehkä te sanotte, että nyt ei ole aika puhua tästä, mutta samaa kuulimme edellisen SARS, SARSin puhkeamisen kohdalla ja MERSin puhkeamisen kohdalla, joten ehkäpä nyt olisi aika kiinnittää tähän huomiota. Minulla on vielä toinen kysymys. Kiinassa on huolia siitä, eh, että eh, käydään kauppaa villieläimillä ja niitä syödään ja se on myös lopetettu. Mutta tällä on eh, myös pimeä kuva sen vuoksi, että kymmeniä tuhansia eläimiä Wuhanissa heitetään ikkunoiden kautta ulos ja jätetään oman onnensa nojaan. Tiedättekö te tästä ja oletteko te puhuneet tästä kiinalaisten kollegoitteni kanssa? kollegoittenne kanssa. EPPstä edustaja olkaa hyvä. My thanks for this important presentation. I really have... Kiitos tästä tärkeästä alustuksesta. Minulla on kaksi kysymystä. Olin kiinnostunut tästä ECDC-skenaarioista ja mietin, miten vältetään päätymistä tähän tilanteeseen neljä, vai onko se väistämätöntä ja me, e, onko näin, että meillä, meillä on nyt vain tai aikaa siihen valmistautua? Tämä on nyt ihan selvää. En ole kuullut selvennystä tämän epidemian lähteestä. Meillä on rypäs Irlannissa ja, ja ja, jo, ja, joka, ja yksi, heis, yksi ihmisistä työskenteli e, teho-osastolla. E, Kaliforniassa on juuri julistettu hätätila. Tämä asia on globaali, eikä poliitikkojen tule tehdä tässä asiassa, asiassa päätöksiä, vaan asiantuntijoiden. Ja sen takia on tärkeää, että olette täällä ja noudatamme neuvojanne. Sanavo. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen ammatiltani lääkäri, ähm, traumalääkäri Romaniasta ja me voimme todeta, että epidemia meilläkin on. Äh, tartuntoja on hyvin paljon, tullut nopeasti. Ähm, ne ovat äh, kahden päivän aikana, anteeksi kymmenen päivän aikana äh, kaksinkertaistuneet määrältään. Olen sitä mieltä, että kaikkia Euroopan kansalaisia pitäisi suojella. Ennaltaehkäisy on erittäin tärkeää, mutta sen täytyy tapahtua äh, arjessa jatkuvasti. Me tarvitsemme yhtenäisiä torjuntametodeja. Ja tämän lisäksi meidän pitäisi estää suuria kokoontumisia. Se on kaikkein pahin ähm, tartuntojen lähde nimittäin sekä lento- että rautatie mm, matkojen yhteyksiä ja tämä koskee myöskin kouluja. Luonnollisesti olen itse ähm, ja äh, mielestäni tämä on tason neljä epidemia käsittääkseni. Ähm, kyseessä on äh, suuri tartuntailmiö ja meillä on hyvin paljon epätasa-arvoisia tilanteita. Meidän pitäisi tehdä päätökset tämän riskin edessä Euroopan tasolla. Olen nimittäin vakuuttunut siitä, että meillä saattaa syntyä tilanteita, joissa jäsenmaiden järjestelmät eivät riitä tarpeeseen vastatakseen. Ja tämän lisäksi meillähän on eurooppalainen sivilisuoja toimi, ja ähm, mahdollisuuksia tukea esimerkiksi lääkkeiden kautta. Mikä tilanne tällä hetkellä on? Voitaisiko näitä lääkeresursseja kontrolloida? Edustaja Polczyk. a připojím se k výzvě, která... Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhykäisesti liittyisin vain tähän vetoomukseen olkaamme varovaisia, mutta älkäämme panikoiko. Kaksi kysymystä. Yksi liittyy Kiinasta tulevan tiedon avoimuuteen ja luotettavuuteen. Puhuimme tästä viime kerralla ja te vaikutitte luottavan näihin lukuihin. Mutta luvut voivat muuttua dramaattisesti päivästä toiseen Kiinassa. Toinen kysymys Euroopan datan luotettavuudesta. Ja sen lisäksi tehokas äh, lääke, luuletteko te, että se toimii? Ja sitten myös henkilökohtaiset äh, suojavälineet, nähtävästi ne ovat loppumassa varsinkin äh, sairaanhoitohenkilökunnalle. Ehkäpä olisi aika kieltää näiden äh, tuotteiden vienti Euroopasta. Tsekin tasavallassa esimerkiksi on näin päätetty. Ja sen lisäksi meidän pitäisi miettiä muita toimenpiteitä. Muilta osin olen samaa mieltä edustajan Liisen kanssa liittyen lääkkeiden ja rokot tuotteen kehittelyyn. Eh, anch'io ringrazio quanti stanno lavorando. Minäkin olen kiitollinen tehdystä työstä. Toki ihmiset ovat huolissaan ja tämä virus aiheuttaa paniikkia kansalaisten parissa. Mielestäni tämä on vain inhimillistä, mutta poliitikkojen täytyy tehdä työnsä tieteellisen tiedon pohjalta, niin kuin kollegat ovat jo sanoneet. Rova von der Leyen on sanonut, että perustetaan työryhmä, task force, ja että tässä kuitenkin mielestäni ministerit ovat olleet aika myöhässä, eh, jos he puhuivat tästä vasta helmikuun puolivälissä, kun virus on ollut jo liikkeellä aika kauan. Olen vakuuttunut EUn eh, toimivuudesta, mutta tässä me aloitimme eh, liian myöhään – On kysyttävä niistä resursseista, joita nyt on käytetty. Ovatko ne riittävät? Pitääkö meidän lisätä rahoitusta? 20 miljoonaa on nyt osoitettu rokotetutkimukseen. Riittääkö se? Pitääkö meidän lisätä tutkimusrahoitusta? Se on olennaista ei kannata puhua nyt siitä, miten paljon Italian, Saksan ja Ranskan talo, talouksiin on syydetty. Ja nyt täytyy muistaa, että nämä kolme suurta taloutta ovat taloutemme moottoria ja nyt se kär, ne kärsivät. Olen ylpeä italialaisena siitä, miten meidän hallituksemme on tässä hätätilassa toiminut Italia on tehnyt, mitä jotkut maat eivät ole tehneet. Euroopassa on paljon enemmän tapauksia kuin on tunnistettu, mutta meillä on tunnistettu paljon tapauksia. Meillä on tehty paljon testauksia. Olemme testanneet 10 000 ihmistä ja joissakin maissa on, on testattu vain muutamia satoja. Ja tämä nopea leviämisvauhti koskee kaikkia jäsenvaltioita meidän täytyy siis todeta, että kaikki työskentelemme samalla tasolla ja rekisteröimme tulokset, koska mitä järkeä on siinä, että joissakin maissa on paljon tapauksia ja joissain nolla, vai että virus leviää molemmissa yhtä nopeasti. Meidän täytyy valmistautua työskentelemään yhdessä Mielestäni valiokunnallamme on mahdollisuus ja, ja se on vastuussa tekemään täysistunnolle suosituksia. Ja tämä suuri joukko ihmisiä matkustamassa ei on riski, jota emme voi ottaa. Just made, uh, it's this... Kiitoksia. Euroopan parlamentti on tehnyt päätöksensä tämän huomioon ottaen. Edustaja Rondinelli. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin italialaisena haluan ilmaista huoleni, kaikkien meidän huolen ja koko Euroopan huolen tähän virukseen liittyen. Sitähän leimaa hyvin suuri tarttuvuus. Tässä tarttuisin komission puheenvuorosta yhteen asiaan, joka jäi minua paljon huolestuttamaan. Itse asiassa huomaamme, että jäsenmaiden välillä koordinointia ei tapahdu tämän hätätilan suhteen, ei mielestäni. Me tiedämme kaikki, mitkä ovat subsidiariteettisäännöt terveydenhuoltopalveluiden suhteen, mutta meidän pitäisi antaa ja voida tarjota tukea ja terveydenhuoltopalveluja kaikille Euroopan kansalaisille. Tässä huomaamme, että meiltä puuttuu edes minimikoordinointi jäsenmaiden väliltä, jotta voisimme yhdessä puuttua tämän epidemian leviämiseen ja välttämään sen, että se ei muuttuisi pandemiaksi, kuten WHO on todennut voivan tapahtua. Minulla olisi kaksi tiedustelua. Ähm, ensinnäkin mielestäni olisi hyvä, että me jakaisimme parhaita käytänteitä. Jäsenmaat äh, eivät yksinään kertakaikkiaan riitä toimiensa kanssa. Minun maassani äh, on 30 äh, 000 henkilöä äh, nyt äh, testattu, 3089 äh, todettu. Mutta mitkä nyt ovat nämä oireet? Meillähän on näkyviä ja näkymättömiä oireita ja meillä on myöskin sellaisia jäsenmaita, joissa on tartuntojen lukumäärä laskettu vain näiden näkyvien oireiden mukaan. Eli meidän pitäisi myöskin keskustella siitä, mitä kriteerejä käytämme, kun me viestimme keskenämme, sillä muutoin Euroopan komissio ja parlamentti joutuvat kohtaamaan tämän sellaisten tietojen pohjalta, joka ei kerta jotka eivät kerta kaikkiaan ole riittäviä. Ja sitten toinen asia, Euroopan tasolla meillä pitäisi aivan ehdottomasti olla yhteinen protokolla kaikkien tartuntatapausten suhteen. Meidän pitäisi saada todelliset luvut selville kaikista jäsenmaista ja tämä tartunta pitäisi saada rajattua. Erityisesti meidän täytyy päättää, kuinka me tätä äm, tartuntahätätilaa hallinnoimme se on terveydellinen uhka ja siksi tarvitsemme tähän hätätilaan vielä lisäpalveluita. Äh, ja haluaisin todeta, että todennäköisesti tämä virus tulee olemaan lisäelementti, joka tulee vielä pahentamaan Euro- Euroopan talouden taantumaa monellakin tavoilla. Ja tästäkin syystä Euroopan parlamentilla olisi vastuussa kannettavanaan ja meidän täytyy ryhtyä riittäviin taloudellisiinkin toimiin. Kiitoksia. Kiitoksia. Minä antaisin nyt puheenvuoron ähm, tartuntatautivirasto ECDCn johtajalle ähm, Tukholmasta ja haluaisin tarkistaa, että meillä on vielä viisi tai seitsemän minuuttia tulkkausaikaa. Meiltähän nimittäin aika alkaa loppua, mutta saamme hiukan lisää aikaa. Kiitokset siitä. Nyt äh, ECDC, olkaa hyvä. Äh, many of the, uh, Kiitos paljon kysymyksistä. Monet kysymykset ja kommentit liittyivät lukuihin ja niiden eroihin. Me saamme jatkuvasti uusia raportteja ja tässä nopeasti muuttuvassa tilanteessa ei ole yllättävää, että on pieniä eroja, mutta nämä pienet erot eivät saisi ne, niin, nämä erot eivät saisi olla päähuolen aihe. Se mitä sanottiin, eli että todellinen luku on paljon su- suurempi eh, kuin raportoidut luvut. Onko tämä, pitääkö tämä paikkansa erityisesti, kun, kun eh, suuri osa sairastuneista on vähäoireisia eikä mene lääkäriin? Meillä on valvontaprotokolla tammikuun lopusta lähtien ja, se, ja, tämän, ja tämän menettelyn mukaan tauditapaukset rapat, raportoidaan. Päivitämme tätä protokollaa jäsenmaiden kollegoiden kanssa jatkuvasti. Mainittiin että oireettomat ihmiset tartuttavat tautia. Meillä ei ole tästä näyttöä. Me tiedämme, että lievät oireet saattavat tehdä tartuttava, ihmistä tartuttavan. Ajateltiin jossain vaiheessa, että oireettomat tartuttavat, mutta itse asiassa he olivat vähän oireisia. Me keskustelemme valvonnan osalta nyt jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa siitä, että että laajennettaisiin eh, testausta ja päätettäisiin eh, sovellettaisiin jäsenvaltioiden valvontajärjestelmiä ja tästä tehdään päätös lähipäivinä. Kysymys näistä näkymistä vai tuleva, tulevista skenaarioista. Voidaanko välttää, että päädytään vaiheeseen neljä? Uskoakseni jokaisessa tapauksessa se ei ole mahdollista – mutta kaikki ne pyrkimykset ja kaikki toimet eh, kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla jäsenmaissa pyrkivät siihen, että todetaan tapaukset aikaisemmin, todetaan eh, tartuttajat ja ryhdytään toimiin, jotta edes voidaan hidastaa taudin leviämistä ja näin varmistaa se, että taudin huippu ei tule yhtäkkiä, vaan huippua saadaan tasattua, joka vähentää painetta terveydenhuoltojärjestelmää kohtaan. Niin, kysyttiin tästä sovelluksesta. Tämän, tämän nimi on ECDC Threat Report – ECDC Threat Report-sovellus. Ja tämän appin kautta saa muun muassa päivittäis, päivittäiset luvut. No sitten erityisen tautialttiit ryhmät, tästä keskustellaan ja jos ihmisiä kokoontuu paljon yhteen, niin aina on olemassa riski sille, että jos virus on läsnä, niin se tarttuu hel- helposti. Ja kehittyvän pakolaistilanteen osalta tätäkin täytyy tarkastella. Ja lopuksi meidän pitäisi olla hyvin varovaisia sen suhteen, mitä johtopäätöksiä vedetään kuolleiden lukumäärästä eh, tautitapausten osalta. Ja eh, se eh, kuolleisuusmäärä riippuu, mistä väestöstä puhutaan ja mistä, mistä epidemian vaiheista puhutaan. Kiinasta on on havaittu, että epidemian alku-, keski- ja loppuvaiheessa luvut ovat olleet hyvin erilaisia, joten näin ollen me emme voi vetää johtopäätöksiä näistä luvuista, mutta toki meillä on enemmän tapauksia kuin mitä on raportoitu. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Kaksi minuuttia. Sante pääosastolle, olkaa hyvä. Just a few points in view of the... Ihan muutama pointti. Kuten sanoin, neuvostossa ja ministerit tulevat katsomaan ehdottomasti nyt eteenpäin ja varsinkin sitä, että vahvistetaan niiden terveysjärjestelmää sille, mitä tulemaan mahdollisesti pitää. Ja olemme yrittäneet identifioida, missä jäsenvaltioiden tarpeet ovat varsinkin liittyen välineisiin, samoin kuin välineisiin, joilla mobilisoidaan terveysjärjestelmät. Mitä tulee sitten näihin äh, äh, suojatuotteiden vientiin. Tämä on asia, jota me seuraamme, mutta emme ole kuulleet kuitenkaan, että muut jäsenvaltiot olisivat ryhtyneet äh, mihinkään toimenpiteisiin esimerkiksi Italiasta tuotavien tuotteiden rajoittamiseksi. Ja sen lisäksi aiomme käynnistää jäsenvaltioiden kanssa ohjelma, jossa keskitymme erityisesti haavoittuviin ryhmiin ja siinä on erityinen osio liittyen äh, maahanmuuttajiin, turvapaikanhakijoihin, niin joko jäsenvaltioissa tai noissa keräilykeskuksissa. Äh, monet puhuivat myös lääkepolitiikasta. Tässä meillä on myös äh, tuontiketju, jakeluketjuongelma Kiinan ja Intian suhteen komissio tekee läheistä yhteistyötä lääkeviraston kanssa sekä lääketeollisuuden kanssa, jotta voimme seurata kehityskulkuja ja nähdä, onko jotain potentiaalisia äh, ongelmia liittyen äh, jakeluvarmuuteen Euroopassa. Mitä tulee uusien äh, lääkkeiden kehittelyyn, niin komissio on juuri investoinut 100 miljoonaa euroa viime viikkoina siihen, että tutkitaan uusia lääketieteellisiä tuotteita. Useita kysymyksiä liittyen henkilökohtaisiin suojavälineisiin. Komissio on käynnistänyt tästä kilpailun ja 20 jäsenvaltiossa komissio kanssa sitten yhdessä katsomme näitä tuotteita. Jäsenvaltiot tekevät äh, myös äh, tätä kansallisella tasolla. Nyt toistaisin vain sen, mitä aikaisemmin sanoin, että WHO on suositellut, äh, että olisi, ei, ei käytettäisi tällaisia matkustuskieltoja. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Kiitoksia tästä mielipiteiden vaihdosta. Kiitoksia ähm, ECDCn johtajalle Tukholmasta. Pelkäänpä, että meillä tulee olemaan äh, lisää mahdollisuuksia keskustella koronaviruksesta myöhemmin. Äh, ja ensi viikolla meillä on suljettujen ovien kokous komission jäsenen äh, kanssa. Ähm,